gut, gut, gut. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Käynnistämme valiokuntamme kokouksen. Meillä on niukasti aikaa ja sen vuoksi me haluamme jossain määrin <laughs> aloittaa ajoissa. Meidän täytyy ensin hyväksyä esityslista, luonnos ja tähän tuleekin nyt heti muutosehdotus. Tähän Tiedätte, että komission jäsen Lewandowski tulee puolikymmeneltä luoksemme, tai noin puolikymmeneltä. Ja me tulemme eh, puhumaan tästä EUn talousarvion tarkistamista koskevasta tiedonannosta ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Sen vuoksi ehdottaisin, että muutamme hieman tätä esityslistaa sillä tavalla, että esityslistan kohta numero viisi siirretään kohdan kolme tilalle niin, että Salvador voi alustaa omaa asiakirjaansa. Ja sitten komission kanssa komission jäsenen kanssa käytävässä keskustelussa otamme sitten kaikki muut asiat esiin. Myös tämän esityslistan kohdan numero kolme. Eilen sovittelussa kuulin jo, että jotkut kollegat haluavat puhua tietyistä näkökulmista liittyen tähän talousarvion tarkistamiseen. Kaikki eivät ole täällä vielä paikalla, mutta kautta ilmaantunevat varmaankin tämän aamupäivän aikana, kun keskustelemme komission jäsenen kanssa. Sopiiko kaikille tämä tällainen kiepautus esityslistassa? Kukaan ei näytä vastustavan, ja koskapa näin ei ole, niin asia on päätetty. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Niitäpä ei pahemmin ole. Tämä kokous menee nettiin. Toinen ilmoitus on se, että koordinaattoreiden kokouksessa olimme laatineet työsuunnitelman ensi vuodelle. Ja kun olemme vieneet päätöksen ensimmäisen osan, eli horisontaaliset asiat, silloin sitten siirrymme sektoraalisiin keskusteluihin maatalous, kohesio ja solidaarisuus ja muut politiikan alat. Eurooppa 2020 strategian tukipolitiikan alat siis. Ja sitten me mietimme, mitä politiikan aloja me ottaisimme tähän mukaan. Euroopan laajuiset verkot, energia, tutkimus ja innovaatio – samoin kuin myös ulkopolitiikka. Ja sitten meidän täytyy myös miettiä enemmän hallintoa ja sitten kansalaisuuden rahoittamista Euroopan kansalaisuus otsakkeen alta. Enkä minä usko, että me esimerkiksi hallinnosta nyt kolme ja puolta tuntia keskustelemme, mutta se on asia, joka on kuitenkin otettava esiin. Toisekseen me puhumme myös kuulemisesta. Teillä on varmaankin kaikilla tämä ohjelma, tämän kuulemisen rakenne. Siihen ei ole vielä mitään nimiä, mutta Teillä on nyt vain tässä tämä rakenne niin, että ei tule turhia muutoksia näihin nimiin. Sihteeristö on työstänyt yksittäisten ryhmien tekemiä ehdotuksia, joita on tullut paljon. Jotkut ovat myös ilmoittaneet osallistuvansa kuulemiseen, jotkut taas ovat ilmoittaneet, että eivät siihen pääse. Mutta sanoisin, että pari viikon kuluttua saamme sitten lopullisen luettelon näistä ihmisistä, jotka ovat käytettävissä me näiden aiheiden käsittelyyn. Ja sitten kolmas ja viimeinen ilmoitusasia. Me päätimme koordinaattoreiden kokouksessa, että otsikon suhteen emme lähde käymään mitään laajaa filologista keskustelua, koska tiedän millaista se on, kun väännämme kättä yksittäisistä sanoista. Näinhän me olemme ryhmissä monta kertaa tehneet, että väitelleet että yksittäisistä sanoista, varmaan kaikki meistä, mutta esittelijä on tehnyt ehdotuksen ja kaikki kaikkia ryhmiä pyydetään lähettämään oma ehdotuksensa. Ja esittelijä tarkastelee sitten ryhmien tekemiä eh, ehdotuksia ja tekee sitten oman uuden ehdotuksensa. Ja sitten seuraavassa konnattelun kokouksessa keskustelemme asiasta. Ja silloin me varmasti saamme otsikon. Minusta olisi parasta, että meillä olisi tällainen eh, lyhyt ja ytimekäs otsikko – ja sen vuoksi pyytäisinkin nyt jo esittelijää, että hän ei hyväksyisi kaikkia ryhmien ehdotuksia, koska silloin otsikosta tulee pitkä kuin nälkävuosi. Mutta toivon mukaan me voimme toimia näin. Niin, ja sitten vielä yksi asia. Me olemme aina sanoneet, että haluamme tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja kokous kansallisen parlamentin jäsenten kanssa, niin ei välttämättä tuo mitään lisäarvoa, koska silloin vain kaikki lukevat omat julkilausumansa eikä keskustella. Joten kaikki ryhmät kansallisista parlamenteista, jotka ovat valmiita tulemaan Brysseliin tai mahdollisesti myös Strasbourgiin, luonnollisesti otetaan vastaan. Meillä on täällä ollut jo Puolan Seimistä iso ryhmä, ja keskustelimme heidän kanssaan hyvin intensiivisesti, esimerkiksi heidän odotuksistaan. Ja kerroimme silloin myös eh, omat ajatuksemme siitä, mikä eh, yksittäisten jäsenvaltioiden rooli olisi. Mutta minä kirjoitan vielä kirjeen. kansallisten parlamenttien Eurooppa-asioista vastaaville henkilöille – jotta vaikka he eivät tulisi tänne henkilökohtaisesti, että he kertoisivat kantansa. Tämä kirje lähtee postiin tässä ihan lähipäivänä, jotta vain teidän tiedoksenne. No niin, nyt sitten siirrymme esityslistalla. Uh, James. Two very brief points, if I might. Um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 Kiitos. Kyllähän tästä on jo puhuttu ja sihteeristö yrittää laatia tässä mahdollisimman tasapainoisen puhujalistan niistä ihmisistä, jotka ovat käytettävissä. Mitä tulee sitten tähän keskusteluun tästä pituudesta, meillä hän on vuoden 2010 työ ohjelma. Ja silloin me päätimme, että me tulemme puhumaan tästä 6. joulukuuta. 6. joulukuuta me puhumme myös tästä rahoitusnäkymien pituudesta. Sitten kohta 5, joka on nyt kohta kolme. meillä on tämä uusi asiakirja, paperiversio tässä edessämme. Ja teillä on se myös sähköpostitse lähetetty. Ja Salvador esittelee asian lyhykäisesti. Gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyt ähm, ajatus tästä otsikosta. Tässä oli ajatuksena, että laitetaan mahdollisimman lyhyt äh, otsikko, mutta valitettavasti loppujen lopuksi äh, piti sopia muiden poliittisten ryhmien kanssa yhdessä ja voin taata teille, että ei tämä otsikko ole pidempi kuin kolme riviä. Ei, niin montakohan sanaa siinä sitten on, en ole enää varma siitä. Minulle eh, kyseessä olisi vain eh, yksi yksinkertainen lause. Tämä asiakirja, jonka esittelen tänään, eh, siinä on aika paljon teknistä asiaa, mutta nämä vaikuttavat merkittävästi siihen, miten yhteisön budjetti kehittyy. Ja eilisen sovittelun aikana Mm, Alan Lamassur mainitsi, puheenjohtaja mainitsi, eh, että eh, budjetit, joita ei ole täytäntöön pantu ja palautettu jäsenvaltioille viime vuosina, ne olisivat eh, menneet 150 miljoonaan euroon kolmannessa vuosibudjetista. Niinpä eh, nämä budjettikysymykset ovat edelleen erittäin tärkeitä, koska eh, budjet, vuotuisia budjetteja ei eh, täytäntöönpanna tyydyttävästi ja tämä, tällä on hyvin vakavia seurauksia. 355 mm, mm, artikla puhuu meille myös asiasta – siitä, miten sopimus jäsenvaltioiden kanssa on sellainen, että siinä otetaan huomioon myös hyvä varainhallinta. Eli sellainen budjetti, jota täytäntöön pannaan hyvin jäsenvaltioissakin, on olennainen myös meille. Ja Parlamenttihan tästä asiasta jo äänesti, mutta on tiettyjä näkökohtia, jotka olemme kohdanneet sekä talousarvion valvontavaliokunnassa että budjettivaliokunnassa. Aivan kuten komissio ja neuvostokin ovat näitä miettineet, niinpä tässä valiokunnassa meidän pitää näitä näkökohtia käsitellä. Tässä asiakirjassa haluan sen osalta kiittää äh, sihteeristöä, mutta siinä on ongelma, mutta äh, se liittyy siihen, että tässä puhutaan yksinkertaistamisesta, mutta siinä odotamme edelleen komission viestiä. Äh, sihteeristö on sanonut meille, ettei se olisi käytettävissä ennen kuin joulukuun alussa, vaikka piti olla marraskuussa. Niinpä Tällä tavoin komissio kertoo meille yksinkertaistamisajatuksistaan ajatellen budjettia. Niinpä tämä asiakirja käsittelee ennemminkin hyvää eh, taloushallintoa ja niinpä se sen alustuksen pohjalta voimme lähteä käsittelemään myös yksinkertaistamisesta. Eh, näkökohdat ajatellen talousjärjestelmän hallintaa, valvontaa siinä sivuilla kaksi ja kolme näkyy ne periaatteet, joiden kautta täytäntöön pannaan budjettia. Tässä on tärkeässä osassa myös tilintarkastustuomioistuin ja Tässä painotetaan aivan erityisesti täytäntöönpanomenetelmiä. Meillä on tässä kolme mahdollisuutta keskitetyssä hallinnassa. Keskitetty hallinto ja jaettu hallinto. Tämä keskitetty hallinto, jota tekee komissio nimenomaan, ja se vaikuttaa joihinkin yhteisön toimielimiin, esimerkiksi investointipankkiin. Ja näillä toimielimillä on sitten mahdollisuus omaan hallintoon, jota valvoo tilintarkastustuomioistuin. Joka tapauksessa se ei vaikuta merkittävimpään seikkaan, meille merkittävimpään seikkaan, joka on nimenomaan yhteishallinto. Ja tässä osiossa on yli 80 prosenttia yhteisön menoista. Tässä yhteishallinnossa komissiolla on melko monimutkainen tehtävä täytäntöönpano tehtävä on tässä jäsenvaltioilla ja niillä on tehtävänä täytäntöönpanna tämä osio budjetista tietyn tiukan seurannan kautta ja sitä hoitaa komissio. Jäsenvaltiot ovat vastuussa yhteisörahastojen täytäntöönpanosta ja eh, näin taataan että hoidetaan integroitu valvontajärjestelmä ja siitä seuraa sitten myönteinen DAS-lausuma. Ja parlamentti on jo pitkään monien vuosien ajan pyytänyt sitä, mutta on ollut mahdotonta saada sellaista johtuen eh, ongelmista, jotka liittyvät eh, lopullisiin eh, tuen saajiin. Yhteishallinnossa keskitytään ennen kaikkea kohesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan. Kohesiopolitiikka 31 prosenttia on edelleen se, missä on merkittäviä ongelmia, kun täytäntöön pannaan budjettia ja varsinkin ajatellen tilintarkastustuomioistuimen valvontaa. Siellä on edelleen paljon virheitä ja tällaiset virheet jälkeenpäin aiheuttavat kritiikkiä jäsenvaltioiden meno, menoihin kohdistuvaa kritiikkiä. Niinpä tässä mm, on vaadittu paljon tehokkaampaa valvontaa ja seurantaa joka johtaisi virhemäärän pienenemiseen. Ja myös vaihtoehdot, jotka liittyvät maatalouteen, ne ovat toimineet oikein hyvin. Kun, kun katsotaan kohesio- ja rakennerahastoja, siinä tarvitaan vielä kohennusta Ja e, sitten yhteishallinto, e, joka liittyy kansainvälisiin asioihin, YK toimii tässä budjettivaliokunnalla, talousarvion valvontavaliokunnalla on merkittävä tehtävä tässä ei olla saatu aikaan sopimusta Euroopan komission kanssa. Me olemme esittäneet kyllä tarkistuksia, jotta saisimme parannettua valvontamahdollisuutta näissä rahastoissa, jotka kohdennetaan kansainvälisiin järjestöihin ja niissä menetämme täysin jäljitettävyyden. Me luotamme tietenkin luotettaviin järjestöihin, kuten YK joka tapauksessa. Me emme täytä tässä sitä mandaattia, joka meillä on parlamenttina, että me voisimme olla vastuussa yhteisön budjetin täytäntöönpanon valvonnasta. Tässä yhteisön rahastoissa on ongelmana näkyvyyden, läpinäkyvyyden puute ja nyt on tullut äh, aivan selväksi budjettikeskusteluista. Meidän avoimuusasteemme on äh, paljon pienempi. Nämä siis äh, budjetin täytäntöönpanosta. Nämä näkökohdat ovat erittäin tärkeitä silloin, kun valmistellaan seuraavia rahoitusnäkymiä koska niin kuin mainitsin tämän yksinkertaistamissa ulottuvuuden, eh, se tulee jälkeenpäin sitten, kun eh, komissio antaa eh, tiedonantonsa. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että saataisiin oikea rahoitus, jota sovelletaan niihin ohjelmiin, jotka tuovat lisäarvoa Euroopan unioniin kun ajatellaan kansallisella tasolla ja yleisen mielipiteen näkökulmasta on hyvin tärkeää miettiä sitä, miten Euroopan unioni käyttää budjettiaan. Siinä meillä pitäisi olla 100 prosentin täytäntöönpano ja hyvin alhainen virheprosentti lähestulkoon nolla ja eh, joka vuosi eh, tämä on vaikeampaa. Meillä on eh, isoja budjettijännitteitä. Olisi siis tärkeämpää, että valvonta ja täytäntöönpanoa parannetaan. Ja tällä tavoin me voisimme säästää yhteisön budjettia, jos saisimme sen tehokkaammaksi. Ja sitten yksinkertaistamiskysymys. Se on erittäin tärkeää myöskin. Kaikki teistä ovat edustajia, jotka tulevat omilta alueiltaan Euroopassa ja siellä käytetään jollakin tavoin Euroopan yhteisön rahastoja. Kaikki, jotka ovat olleet yhteyksissä yhteisön ohjelmiin ja ensimmäiseksi aina sanotaan, miten vaikea on soveltaa näitä ohjelmia. Usein niissä järjestelmät ovat hyvin erilaisia ja tästä syystä nämä ohjelmat ovat hallinnoltaan hyvin monimutkaisia johtavat virheisiin. Monissa tapauksissa soveltamissäännöt ovat hyvin erilaisia eri ohjelmissa ja siitä syystä on hyvin vaikeaa myös valvoa niitä, varsinkin kun katsotaan pienempiä tuensaajia. Ne saattavat olla pieniä kuntia, joiden hallinnollinen kapasiteetti on aika pieni. Euroopan komissio tekee töitä tässä asiassa ja yrittää päästä hyvin laajaan menettelyyn yksinkertaistamisessa Eh, kun pyritään eh, yksinkertaistamaan yhteisen ohjelmien täytäntöönpanosääntöjä. Ja usein eh, on tärkeää myös, että tulkinta on selkeää jäsenvaltioille, eikä komission tarvitse mitenkään niin rankasti valvoa, että sitä ei voida täyttää sitäkään velvollisuutta. Niinpä mm, meidän täytyisi katsoa, mikä on tulevaisuuden eh, käytäntö. Eh, te tiedätte, miten monimutkainen tämä hallinto on, ja hallinto on vain monimutkaistunut sen sijaan, että se olisi yksinkertaistunut, ja monissa tapauksissa yhteisön ohjelmia ei täytäntöön panna täysin, koska on sellaisia tuensaajia, jotka eivät halua ottaa sitä riskiä, että tekisivät virheen ja sitten joutuisivat komission kanssa oikeudellisiin ongelmiin. Ja mitä tulee sitten laatuun ja täytäntöönpanon tehokkuuteen, siellä sivulla kuusi näkyy kysymyksiä, joita pitäisi miettiä, kun keskustelemme nyt tulevina viikkoina. Täytäntöönpanon laatu on tärkeää, samoin kuin yksinkertaistaminen välineiden osalta. Ja täytäntöönpanon pitäisi olla eh, myös politiikan kanssa samassa linjassa. Eh, ja pitää myös miettiä, mikä on lisäarvo, joka eh, saadaan näin aikaan. Myös mm, nämä säännönvastaisuudet ovat tärkeä asia. Sata, jos ne saadaan pienemmiksi, voidaan nämä vähentää myös äh, valvontakustannuksia ja äh, kysymykseen tulevat myös äh, tehokkuus ja kustannusten vähentäminen. Ja kaiken kaikkiaan menettelytapojen parantaminen hallinnossa ja valvonnassa komissiossa on tärkeää myös jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä. Tämä on siis aivan alustu, alustava asiakirja ja äh, tosiaan pyydämme, että Euroopan komissio voisi antaa syvemmälle menevän asiakirjan ajatellen yksinkertaistamista ja äh, budjetin täytäntöönpanoa. Kiitos. Ja, vielen Dank, ähm, Salvador. Kiitokset, ähm, Salvador. meillä. Hän on täällä myös äh, kaksi muutakin äh, asiakirjaa, joiden pohjalta voimme työskennellä. Ne on teille jaettu. Tässä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus, jossa on kysymys äh, hallinnan, rahoitushallinnan parantamisesta, taloushallinnan parantamisesta ja toinen on meidän, meidän osastoltamme jossa on kysymys siitä, millä tavalla toimeenpannaan näitä eri toimia. Myös ottaen huomioon se jousto, mitä me olemme tähän työstäneet mukaan. Mikä on ihan hyvä asia, koska rahoitusnäkymäthän olivat aikamoisen paineen alaisia heti alusta alkaen. Meillä on tällainen puheenvuoropyy, puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. If, if, if I try, I will, I, will, I will put three questions, uh, uh, three things to the Honorary Rapporteur. If you look at the annexes, technical annexes, in the page 7 and page 8 in this paper, and calculate, not see at the graphics, but calculate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 about those two things because uh, those annexes, if you analyze, there has to be answers. Why is such difference and is it good or bad at the end of the day? Thank you. Ja, wir sammeln äh, die Fragen, äh, äh, Madame äh, Keräämme nämä kysymykset. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomiotanne ITREN mietintöön, jossa on kysymys äh, tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yksinkertaistamisesta. Minä olin esittelijänä. Mietinnöstä on äänestetty ITRE-valiokunnassa ja kaikki ryhmät, äh, poliittiset ryhmät tukivat sitä. Ja sitä äänestetään 11. Äh, marraskuuta minitäysistunnossa Brysselissä. Komissio tulee tekemään tutkimuksen ja innovaation yksinkertaistaminen sen tavallaan tällaisena pilottiprojektina, testinä, ennen kuin sitä ryhdytään toteuttamaan myös muilla aloilla. Tässä mietinnössä katsotaan koko tätä ohjelman syklusta käynnistämisestä loppuun asti, missä on huomioidaan kaikki esimerkiksi jäsenvaltioiden osallistuminen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tässä on otettu esiin myös eri palveluiden eh, er, erilaiset eh, tulkinnat. Ne voivat olla pääosastoittain hyvin erilaiset, joten paljon asioita on tehtävä, jotta ohjelmat olisivat helpommin saatavilla. Ja siis tämä mietintö on vasta alkua. Kaikkein tärkeintä tulee olemaan eh, toimeenpano. Ja tämä tulee olemaan hyvin hankala tehtävä. Ei ole helppoa yksinkertaistaa sitä, olla sitä täysin tietoinen. Mutta mikäli tämä on nyt sitten menestyksekäs kokeilu, jossa komissio onnistuu yksinkertaistamaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia, niin silloin tätä yksinkertaistamista tullaan laajentamaan myös rakennerahastoihin. Kiitos. Ja, danke. Joran Färm. Kiitos sitten Färm. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, pari äh, ajatusta. Erittäin paljon äh, mielenkiintoista tietoa on täällä. Se on erittäin hyvä, meidän täytyy sitä pystyä käyttämään, mutta pari seikkaa, joista haluaisin kysyä. Ensinnäkin meillä on aina valtavasti keskustelua eroista maksumäärärahojen ja sitoumusten välillä minkä tähden näin on. Teoreettisesta näkökulmasta kaiken pitäisi olla sataprosenttista. Budjetti pitäisi eh, täyttää eh, täysin. Eh, maksumäärärahojen maksusitoumusten pitäisi olla samat. Ja teoreettisesta näkökulmasta näin pitäisi olla. Meidän pitäisi analysoida minkä tähden ja huomaan tässä, että Salvador kehottaa, että komissio arvioi tätä, kun katsotaan jaettua hallintoa, mutta meillä pitäisi olla kaiken kaikkinen arviointi ongelmasta. Minkä tähden meillä on tällaista? Miksi, minkä tähden sitoumukset ovat hiukan alemmalla tasolla kuin maksut ja meillä pitäisi olla todellakin analyysiä tästä asiasta. Ainahan tästä keskustellaan parlamentissa jokaisena budjettivuonna. Parlamentti haluaa maksut lähempänä, lähemmäksi sitoumuksia. Olemme onnistuneet jonkin verran, mutta edelleen on ongelmia. Minä haluaisin todellakin yleisempää analyysiä näistä ongelmia, kun puhut, ongelmista, kun puhutaan sitoumusten ja maksujen täytäntöönpanosta. Ainoastaan silloin, kun ne täytäntöönpannaan, saamme aikaan tuloksia. Meillä olisi niin, valvontahan on tietenkin tärkeää, mutta tarvitsemme myös näkemyksiä tuloksista. Kävin äskettäin omassa maassani sosiaalirahaston hanketta katsomassa. Siellä oli Brysselin tarkastaja, joka kävi läpi kaikki yksityiskohdat, paljonko osallistujia eli osallistujien lounasten määrä piti olla sama, mutta kukaan ei kysynyt mitään tuloksista. Saivatko he, saa, saivatko he aikaan mitään parannusta, kun haluttiin integroida maahanmuuttajia työmarkkinoille? Ei kukaan kysynyt siitä mitään, mutta siellä tarkastettiin lounasten ja osallistujien määrä. Meidän pitäisi keskittyä hiukan enemmän tuloksiin, meidän pitäisi tehdä näin, että tarvitsisimme kattavampaa analyysiä tästä. Myös täytäntöönpano sykli Siinä on ongelma, josta pitäisi myös keskustella. James Ellis mainitsi monivuotiset rahoituspuitteet. Nyt kun meillä on tietty periodi, tiedämme, että mitään ei tapahdu ensimmäisenä vuonna kaikki vasta suunnittelevat, soveltavat uusia sääntöjä, byrokratia saadaan kohdalleen kakkosvuonna hankkeita alkaa käynnistyä ja kolmantena sitten ollaan ja neljäntenä täydessä vauhdissa, mutta tämä on todellinen ongelma. Sitten kun olemme seitsemännessä vuodessa, sitten saadaan aikaan hyviä hankkeita. Sitten lopetetaan kaikki, koska tulee uusi kausi, uudet säännöt ja sitten mennään takaisin nollaan ja lähtökohtaan. Ei, ei täysin, mutta melkein, joten olisi mielenkiintoista nähdä, miltä näyttää täytäntöönpanosykli, miten paljon täytäntöön pannaan ykkösvuonna, kakkosvuonna sitten mennään taas alaspäin. Tämähän ei ole tehokasta. Tämä ei ole tehokasta Euroopan unionin varojen käyttöä. Olen aivan vakuuttunut siitä. Onko meillä mahdollisuutta parantaa tätä ajatellen päällekkäisiä kausia? Meidän pitäisi analysoida tätä, koska tässä me väärinkäytämme paljolta Euroopan unionin rahoitusta, varsinkin rakennerahastoissa muissakin ohjelmissa. Voitaisiinko analysoida täytäntöönpano sykliä, analysoida ongelmia ja nähdä ne lukuina. Tätä tarvitaan ehdottomasti, kun keskustelemme siitä, että pitäisikö seuraavaan keston olla 5, 7 vai 10 vuotta, jos ensimmäisenä yhtenä toisena ensimmäisenä, toisena, kolmantena vuonna ei saada aikaan tuloksia. Se on helpompaa, jos kausi on seitsemän tai kymmenen vuotta. Jos voisimme analysoida täytäntöönpanosykliä, niin se olisi kyllä suureksi hyödyksi. Kiitos Jöran. Sinä lupasit puhua lyhykäisesti ja tästä lupauksesta et todellakaan pitänyt kiinni. No niin. Nyt toivotamme tervetulleeksi komission jäsenen joukkoomme. Meillä on tässä vielä muutama puhuja puhujalistalla ihan muusta aiheesta, ihan lyhykäisesti. Niin hänkin sanoi, että hän reagoi hyvin lyhykäisesti tähän Jöranin hyvin lyhykäiseen puheenvuoroon ja siihen Raimar sitten lyhykäisesti vastaa. Toki toki hyvin lyhykäisesti tuen kaikkea, mitä täällä on sanottu. Mitä tulee olemassa olevien ohjelmien äh, puolivälin äh, arviointi liittyy äh, tähän äh, taloudelliseen arviointiin. Tämä pitäisi olla hyvin agendan etunenässä. Tämä kuuluu näihin meidän lippulaivoihimme. Ja ehkäpä meidän pitäisi miettiä esittelijän kanssa tätä, voisimmeko me tästä lähtökohdasta esittää komissiolle tiettyjä kysymyksiä, joihin me haluamme vastauksen. Ja jos me sitä kautta sitten löytäisimme vastauksia ensimmäisenä vaatimuksena, kun me puhumme näistä uusista ajatuksista. Alexander Alvaro, auch ganz kurz. Alexander Alvaro, ihan lyhykäisesti. Toki. Kiitos. Joran Färmille. Minusta on ihan totta, kuten muutkin ovat sanoneet, että meidän täytyy katsoa, millä tavalla rahoja käytetään, kun puhutaan tästä analyysistä. Mutta meidän täytyy olla tässä myös johdonmukaisia. Me emme voi sanoa tässä väliaikaisessa valiokunnassa, että tämä on välttämätöntä, ja sitten samassa saman parlamentin budjettivaliokunnassa esitetään ihan muita ajatuksia, kuten esimerkiksi James Ellis on esittänyt äh, kansalaisjärjestölle äh, tällaisia tehokkuusarvioita ja se hylättiin täysistunnossa. Joten äh, esimerkiksi se, mikä oli tämä Ellisin vaatimus, tämä yksi miljardi, jota me olimme vaatineet kansalaisjärjestöille, mitä tälle tulee tapahtumaan, mitä tapahtuu muille ohjelmille, Joten minun mielestäni meidän pitäisi olla johdonmukaisia ja silloin viedä eteenpäin se, mitä me täällä vaadimme. Että se menee lävitse täysistunnossa ja muissa valiokunnissa. Tuo oli kohtalaisen lyhykäinen. Äh, James Ellis äh, pyyti myös puheenvuoroa, mutta De Jong ensin ja sitten James Ellis. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin minun mielestäni on yhteys niiden jäsenvaltioiden lukumäärän välillä, jotka saavat hyötyä tietysti budjettikohdasta ja sitten tässä valvontaongelmassa. Kun keskustelimme siitä, että pitäisikö osa tuotteesta laittaa kaikkiin jäsenvaltioihin vai jotkut varata vain köyhimmille, niin tässä on tietty epäjohdonmukaisuus. Ja toiseksi, jos katsotaan sitä, että valvotaan paremmin näitä tuloksia, eikä pelkästään pidetä tällaista input-suuntautunutta valvontaa yllä, niin sekin pitää ottaa huomioon. Täytyy kuitenkin muistuttaa, että Transparency International julkaisi uuden korruption luettelonsa ja neljä jäsenvaltiota on menestynyt huonommin kuin edellisenä vuonna, joten täytyy olla huolissa tässä suhteessa. Kolmanneksi YKsta, minulla on siitä omat kokemukseni. Tavallisesti YK ei mahdollista oman tilintarkastuksen pitämistä, mutta jos ollaan suuria maksajia, kuten EU on, niin silloin voidaan ehkä painostaa ja saada aikaiseksi parempaa valvontaa tässä suhteessa. Lopuksi itse virastot, ne mainitaan tässä mm, asiakirjassakin. Minusta niitä tulisi tarkastaa, koska niiden ympärillä on paljon ongelmia. James, bitte. Und dann... Kiitokset sitten eh, James ja sitten Konstans. This is before we go in. Eh, kiitoksia. Eh, ennen kuin menemme 2013 eh, jälkeiseen vaiheeseen, meidän käydä läpi nykyisten rahastojen hallintoa. Me näemme tässä, että monivuotisessa osuudessa on paljon virheitä, mutta olennaista on tutkimus ja kehitys, joka mainittiin aikaisemmin, 13 000 tutkija e, kieltäytyy tekemästä yhteistyötä tutkimus- ja kehitysohjelmissa, koska ne ovat tehottomasti johdettu ja hoidettu. Tiedätte näistä varoja pitäisi hallinnoida jäsenvaltioissa tehokkaammin, koska koko järjestelmä on aivan jumiutunut. Minä, minä, minulla on vaalipiirissäni ihmisiä, joilla on tätä ongelmaa joten meidän täytyisi katsoa, miten varoja eh, käytetään ennen kuin ne eh, sidotaan siihen enemmän, koska eh, kukaan ei enää halua lähteä mukaan näihin ohjelmiin. Kiitos. Konstantse. Ja Konstantse. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Ensinnäkin rahastojen hallinta. Kohesiopolitiikassa meillä on ollut suhteellisen paljon ongelmia näiden aika hankalien ja erilaisten sääntöjen toimenpanossa eri rahastoissa. Olemme yrittäneet tätä yksinkertaistaa. Minusta pitäisi miettiä tätä ei ainoastaan sitä, että sääntöjä yksinkertaistettaisiin erillään kohesiopolitiikasta. Meidän pitäisi miettiä, mitä yhteisiä sääntöjä me haluamme kaikille rahastoille, kaikille rahalle, ympäristöohjelmille, tutkimusohjelmille, koulutusohjelmille ja myös kohesiorahastolle. Niin, että olisi tällaisia yleisempiä sääntöjä, jotka ovat yksinkertaisempia, avoimia, tehokkaita, helpompia toimeenpanna, niin että joka kerta, kun hakee jotain Euroopan rahoja, niin täytyy huolehtia täytyy osata eri säännöt eri rahoille. Se on mielestäni ongelmallista ja komission pitäisi miettiä tätä. Ja jos me puuttuisimme tähän asiaan, se ehkäpä voisi tuoda selkeitä tehokkuusetuja. Ja esimerkiksi tämä, mistä Jöran puhui, tämä tarkistusjärjestelmä, se olisi toimeenpanossa varmasti hyvä. Ja meillä on maailmalta erilaisia esimerkkejä siitä, miten se toteutetaan, että myös tilintarkastustuomioistuin voisi tämän hyväksyä. Koska äh, tilintarkastustuomioistuin on usein äh, tyytymätön siihen tapaan, millä rahoja käytetään. Sitten kun puhutaan Euroopan erilaisista instituutioista, niin uskon, että kaikkien instituutioiden syy on se, äh, että näiden projektien elinkauskaari ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Jos 2007 kesäkuussa toteutettiin ohjelmia, eivät mutta rahoja voida käyttää, niin kuin komissio on hyväksynyt, ja silloin alueet eivät voi niitä käyttää. Ja sitten taloudelliset päätökset tehdään hyvin myöhään, niin eihän komissiokaan voi valmistella asioita, joten me olemme tällä hetkellä nyt paremmassa tilanteessa, ainakin niillä alueilla, joissa meillä on Lissabonin sopimuksen mukaan yhteispäätösmenettelyoikeus. oikeus ja silloin me kykenemme todellakin osallistumaan näihin asioihin ja neuvoston on toimittava sen mukaan ja silloin tämä käyrä voisi parantua huomattavasti. Ja sitten, että jäsenvaltiossa tämä 1 plus 2 ja N plus 2 järjestelmät voisivat aloittaa nämä uudet tukijaksonsa ja huolehtia siitä, että tässä ei tulisi päällekkäisyyksiä. Silloin voitaisiin toimia tehokkaammin. Kiitos Terek Vuon, sitten Miguel Portas ja sitten Salvador päättää keskustelun. Ja puhujalista on nyt tähän asiaan suljettu. Uh, uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kohtaa. Yksi koskee matalaa täytäntöönpanoastetta kohesiopolitiikassa ja rakennerahastoissa. Minusta ensimmäinen kohta on se, että meidän tulisi selventää sitä, kenen vastuulla tämä matala täytäntöönpanoaste on. Onko se komission vastuulla, jäsenvaltioiden, alueiden vai esimerkiksi näiden projektien rahoittajien vastuulla. Ja johtaako tällainen ylenpalttinen valvonta sitten hitaampaan täytäntöönpanoon? Viittaan siihen kohtaan asiakirja, joka juuri esitettiin ja siinä puhutaan jaetusta hallintovastuusta. Siinä sanotaan, että tässä on 11 prosentista kysymys, mutta tässä sanotaan, että 11 prosenttia varoista on uhattuna. Ja meidän täytyy muistaa, että virheiden ja petoksen välillä on tietysti ero hyvin usein tätä eroa ei tehdä. Luonnollisestikin tästä esitetään lisäkertomus seuraavien viikkojen aikana ja siinä sitten otan tämä tuleva kehityskulku huomioon. Tärkeää on löytää myös tasapaino näiden yksinkertaistettujen prosessien välille. Ne ovat osa ratkaisua, mutta samalla täytyy olla myös tämä vakaa taloushallinto käytössä. Komissio on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman ja olemme pyrkineet tarkastelemaan sitä, että onko se ollut menestyksellinen. Muitakin esimerkkejä on siitä, missä komissio on pyrkinyt parantamaan tilannetta. Esimerkiksi se, että joissakin, äh, joillakin alueilla, vaikkapa Walesissa, on tällainen luottamussopimus käytössä, jossa komissio tarkastelee käytössä olevaa järjestelmää. Ja tuolla alueella on sitten enemmän joustavuutta oman järjestelmänsä puitteissa toimia. Hyviä esimerkkejä siis on olemassa ja se mitä pitäisi tehdä on se, että ollaan luovia, katsotaan näitä aloitteita ja esimerkkejä, katsotaan mikä toimii, mikä ei. Ja näin voidaan sitten laajentaa myös tämä toimivuutta tulevaisuudessa. Danke. Jetzt Miguel. Sitten äh, Miguel. Minulla on äh, pari kysymystä äh, Riikalle nyt vaikuttaa siltä, että on merkittävä ero sillä tarkistuksella, joka tehdään, tarkastuksella, joka tehdään kohesiopolitiikan osalta verrattuna maatalouspolitiikkaan. Mitkä nämä erot ovat? Tästä ensimmäinen kysymys ja sitten toinen kysymys liittyy Eh, herra Garigan pyyntöön. Miten, miten tällainen budjetti, eh, miten paljon se painaa silloin, kun eh, puhutaan tosiaankin tahdonvoimasta tässä, että miten paljon meidän osuutemme painaa saattaa olla, että tässä joudutaan joka tapauksessa alhaiselle täytäntöönpanotasolle. Ja sitten eri, eri ohjelmat ja erot niiden valvontajärjestelmissä näissä usein tehdään ero ajatellen pieniä investointeja ja suuria investointeja – mutta tässä mietin sitä, että kun katsotaan kehitysyhteistyötä, ulkoisia toimia, kun rahoitus jaetaan hankkeisiin, jotka ovat pienten kansalaisjärjestöjen hoidossa, mutta puolet varoista kuluu niihin vaatimuksiin, jotka liittyvät raportointiin ja kirjanpitoon. Eli puolet varoista menee byrokratiaan. On sellaisia hankkeita, joissa käytetään miljoonia euroja. Eikö pitäisi yksinkertaistaa näitä menettelyjä? Ähm, äh, Kiitos. Tästä lähin kiellä kollegoita sanomaan, että he puhuvat hyvin lyhykäisesti, koska se ei pidä paikkaansa. Eikä meidän pitäisi joutua pettymään joka kerta. Salvador lopuksi. Aivan lyhyesti, koska <laughs> niin, joka tapauksessa hyvin lyhyesti, koska komissaari on tullut. Minä haluan kiittää kaikista kommenteista. Ne ovat hyvin tärkeitä kun ajatellaan tuota asiakirjaa, jota laaditaan myöhemmin. Ainoastaan pari huomiota tässä haluan pyytää anteeksi niiltä, joille en vastaa, mutta he saavat vastauksen tuossa työasiakirjassa, jonka laadimme tässä liitteessä, asiakirjan liitteessä, Tällä sivulla kahdeksan näkyy, miten tämä on kehittynyt ja tähän liittyy, ne liittyvät tietyt kysymykset, jotka koskevat rahoituskehyksen pituutta 2001 esimerkiksi erittäin korkea Mm, luku, koska siellä oli edellisen kauden varoja käyttämättä ja tällaista ei sen jälkeen ole nähnyt, nä, näkynyt sen jälkeen, kun edelliset rahoitusnäkymät päättyivät. Eli mentiin 2007-2011. Silloin ei ole ollut enää tällaisia summia. Eli tässä suhteessa on yhteisön budjetin hallinto parantunut jäsenvaltioiden ja komission osalta. Tietenkin täytyy löytyä tasapaino valvonnan ja yksinkertaistamisen välille. Ja tässä sitoumukset ja maksumäärärahat ne tulevat täällä myös esiin, samoin kuin pitäisi esittää ehdotuksia siitä, mi, mi, miten parhaiten voidaan ne yksinkertaistaa, pitäisikö kes, kesku, keskittyä tulosten tarkasteluun vai valvontaan enemmän. Ja minun mielestäni parlamentissa ollaan sitä mieltä, että meidän pitäisi katsoa enemmän äh, tuloksia. Olen aivan samaa mieltä äh, siitä, mitä sanotaan äh, varsinkin kansalaisjärjestöistä. Ja se ei ole tässä, mutta tässä on kysymys myös tilintarkastuksesta ja valvonnasta yhteishallinnossa ole haluttu erillistä valvontaa ajatellen ajatellen näitä varoja, jotka menevät kansainvälisiin järjestöihin, niiden hallinnoimiin hankkeisiin. Ja, kuka sitten on vastuussa viime kädessä? Että täytäntöönpano on hyvä. Meidän täytyy katsoa viime vuosien tietoja tässä joka tapauksessa koordinointi on puutteellista kansallisten valvontaviranomaisten ja yhteisön viranomaisten välillä. Ja tässä on ikään kuin kilpailuasema. Tietyllä tavalla pelätään näitä virheitä rahastojen hallinnoinnissa. Euroopan parlamentti on ollut hyvin tiukkana tässä rahastojen valvonnassa. Monet kollegat varmasti muistavat järkyttävät poliittiset katastrofit yhteisön tasolla, kun on ollut tässä valvonnassa ongelmia. Ja niinpä on pudonnut myös komissaarien päitä, mutta tässä heikkoutena on se, että komissio on vastuussa hallinnoinnista eh, yhteisön budjetissa, mutta eh, kuitenkin jäsenvaltiot hallinnoivat 80 prosenttia eh, näistä budjeteista. Meidän pitäisi miettiä myös tätä heikkoutta, kun katsomme tulevaisuutta. Niinpä pyydän, että surevaliokunta miettii tätä asiaa myös, jotta voidaan nämä tulevaisuutta varten antaa tästä ehdotuksia. Kiitos. Ja vielen dank. Ähm, das Thema werden wir ja... Kiitos. Tätä asiaa ei ole tässä nyt äh, lopullisesti käsitelty, vaan tätä tullaan käsittelemään tämän työasiakirjan pohjalta vielä uudelleen. Ehkäpä vain lyhykäisestikin. Mutta nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan. Ja olemme todella iloisia siitä, että komission jäsen välittömästi ilmoitti olevansa valmis heti, kun tuli selväksi, mitä tässä EUn talousarvion tarkistamispaperissa sanotaan. Hän lupasi tulla heti välittömästi tänne meidän valiokuntaamme koska kaikki se, mitä tästä asiakirjasta on saatu tietää liittyen seuraaviin rahoitusnäkymiin, tullaan toteuttamaan, ainakin niin oletetaan tämän asiakirjan mukaan. Joten vielä kerran eh, tervetuloa. Me emme odota, että te esittelette tämän asiakirjan kokonaan uusiksi. Kaikki eh, kiinnostuneet eh, olivat varmasti paikalla silloin, kun tämä asiakirja esiteltiin. Mutta ihan lyhykäinen esittely ehkäpä. Ja sitten sen jälkeen ryhmät kokonsa mukaan saavat esittää kysymyksiä ei välttämättä vain koordinaattorit, vaan jokainen, joka tuntee pakottavaa tarvetta, pyytäköön puheenvuorotta. Jos se nyt sitten olisi koordinaattori, niin selvä. Kertokaa minulle, kuka puhuu EPPn, PSN ja niin edelleen nimissä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you for your invitation. Kiitoksia tästä kutsusta. Eipä tässä kauan ole kulunut budjetesittelystä täysistunnosta. Vaalilla valitulle tiedotetaan ensimmäiseksi. Ja kuulin kyllä, mitä Salvador Garriga totesi että luku, asiakirjan mielenkiintoinen luku ja luvut kyllä löytyvät tuolta liitteestä. Tämä on pikemminkin johdanto, joka esittää vaihtoehtoja. Ja tämä vaihtoehtoinen kohta koskee esimerkiksi omia varoja, jotka sinänsäkin ovat jo kiistanalaisia. Tämän asian ympärillä kuitenkin puhaltavat uudet tuulet. Ja neuvosto yllättävää kyllä mm, hakee nyt näiden omia avarojen avaamista. Ja elokuussa sain jo tämän tuta, kun äh, keskustelin asiasta neuvoston kanssa. Muut mielenkiintoiset avaukset koskevat kestoa. Ja mielelläni kuulisin, onko parlamentin aiempi kanta noin viiden vuoden takaa vielä se, jota eniten parlamentissa tuetaan. Ja siinä on kaksi muuta vaihtoehtoa. 7 ja 5 plus 5. Mutta 5 plus 5 on ehdollinen koska se merkitsee todellista tarkistusta. Ja todellisen tarkistuksen tulisi merkitä sitä, että meillä on varaumia toiseksi ajanjaksoksi ja pakollisia sellaisia. Muussa tapauksessa tuo tarkistus ei onnistu. Tämä siis on kovin ehdollista. Minä täytyy myös kokeilla sitä, millä tavalla voimme budjetin kokoonpanoa ja näitä eri kohtia tarkastaa. Tässäkin on kaksi vaihtoehtoa. Yksi jopa on niin vallankumouksellinen, että sitä on vaikea sopeuttaa 2020 tavoitteisiin. Toinen on ikään kuin yhdistelevämpi, ottaa enemmän asioita huomioon, antaa meille enemmän joustavuutta. Koska kyseessä on näin tärkeä asia, niin vipuvaikutus ja koska meillä on nämä niin sanotut innovoivat välineet, ja ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, niin sen tavoitteena on tehdä kaikesta tästä toimivaa. Esimerkiksi EU-takuu, hanke on osa tätä tiedonantoa, joka tulee ensi vuonna. Eli mikä tässä sitten on tämä edistysaskel? Se on nämä uudet rahoitusvälineet, missä osoittaa, että me olemme tietoisia kaikista rajoitteista. Muut ongelmat liittyvät selkeästi tähän teidän keskusteluunne ja ne koskevat siis rahoitus, varahoitoasetusta. Mutta selkeästi tämä varoitusasetuksen tarkistus on menossa siihen suuntaan, mitä, mikä täällä mainittiin. Ja ne, jotka ovat kyllästyneet EU-byrokratiaan, ovat ehkä ilahtuneempia tästä yksinkertaistamista, joka kohdistuu varsinkin pienempiin edusaajiin. Siis nämä asiat kulkevat rinta rinnan, kun tätä sisältöä pohditaan. Kesto, budjetin kokoonpano, varahoitoasetuksen yksinkertaistaminen, innovatiiviset rahoitusvälineet, omien varojen avaaminen, mutta tietysti kaikkein tärkeintä on pohdinta, mikä täällä parlamentissakin on esillä, josta keskustellaan niin kovasti jäsenvaltioissa, mikä kohesiopolitiikan malli tulisi olla. Tässä vastaus on hyvin selkeä. Meillä tulisi olla hyvin alueellista kohesiopolitiikkaa, pitääkö sitä pitää hyvän tekeväisyytenä köyhille alueille pelkästään ja mikä on maatalouspolitiikan, ei pelkästään sisältö, vaan sen paikka. Tässä hyvin selkeästi otan esille, että näiden laskevien määrien suuntauksen tulisi jatkua. Ja tähän on saatu hyvin voimakkaita vastauksia eri pääkaupungista. Helposti varmaan voitte arvata, kuka tähän hyvin arkaluontoisen sanamuotoon on reagoinut niin voimakkaasti. Tämä oli siis alustukseni. Mielelläni vastaan kysymyksiinne. Ja mielelläni kuuntelen myös teidän kommenttejanne, koska nyt olemme määräävässä päätösvaiheessa, kun katsotaan näitä kahta tärkeintä aluetta, maatalouspolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa. Tärkeä asiakirja julkaistaan hyvin piakkoin marraskuussa. Ja kysymys ei ole mitään lopullisista päätöksistä, vaan siitä sisällöstä, jolla kerrotaan sitä, mikä on tämä tiedonanto kohdisen puolesta ja mikä on sitten taas sisältö tuossa maatalouspuolella viimeistään kesäkuussa 2011. Ja haben jetzt. Kiitos. Meillä on seitsemän puhujaa ryhmistä. Ja sitten sen jälkeen kaikki ne, jotka haluavat vielä puheenvuoron. Mahdollisimman lyhykäisesti. Raimer Böge, EPP. Kiitos. Kiitokset komission jäsenen antamasta alustuksesta. Mehän keskustelimme aiheesta jo täysistunnossa. Ja tämä tarkistuspaperihan ei ole se, mitä me 2006 oletimme saavamme huolimatta siitä me yritämme sitten työstää tätä eteenpäin sovittelussa ja selvitellä. Mutta tämä asiakirja sisältää toki hyvin mielenkiintoisia ajatuksia suuren valiokunnan työlle. Haluaisin vahvistaa sen, mitä te jo sanoitte, eli väliarviointi, implementoinnin yksinkertaistaminen niin, että pääsisimme eroon tästä tilintarkastustuomioistuimen keltaisesta kortista. Muuten me teemme itsemme naurettavaksi. Komission tulisi työskennellä intensiivisemmin näiden kysymysten parissa. Parlamentti on vaatinut äh, uudistuksia, mutta se ei ole mahdollista ilman budjettikuria ja valvontaa. Ja mitä tulee sitten tähän globaaliin varainsiirtoihin ja siihen, että komissio, toivomme, että komissio löytäisi tähän hieman ylimääräistä rahaa, mutta katsotaan sitä. Kun me puhumme omista varoista, meidän täytyy selvittää myös, mitä me teemme niille varoille, joita ei ole käytetty eri budjettikohdista. Tämä on myös asia, josta tulemme käymään hyvinkin intensiivisen keskustelun. Aloitan näistä omista varoista. Olin tiistaina Berliinissä liittopäivien kollegoiden kanssa. Ja minä sanoin silloin, että hyvät kollegat, katsokaa mitä perustamissopimus sanoo. Se sanoo, että Euroopan, äh, parla, äh, Euroopan äh, unioni, unionilla on nämä omat varat, joita kautta tätä rahoitetaan. Ja jos haluaa toimia perustamissopimuksen pohjalta täytyy hoitaa tämä omat varat kysymys. Tämä on perustamissopimuksen mukaista, mutta tätä vastaan rikotaan koko ajan. Ja riippumatta siitä, mitä neuvotteluissa päätetään, tästä tullaan puhumaan joka tapauksessa. Ja kaikki nämä omien varojen antamat mahdollisuudet vaativat yksimielisyyttä. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla tässä toimitaan niin, että saadaan aikaan yksimielisyys tässä kysymyksessä. Toisekseen komissio puhuu tässä tarkistuspaperissaan tietyistä perspektiiveistä, mutta eihän tässä nyt ole kysymys pelkästään budjetin perspektiiveistä, koska meidän täytyy katsoa myös EU 2020 tavoitteita ja tähän kaikkeen liittyy myös lainsäädäntö. Komission jäsen puhui kohesiopolitiikasta ja sen lähestymistavasta, ja että tämän osuus tulee laskemaan, mutta olen pahoillani, on olemassa parlamentin päätös, jonka mukaan me haluamme pitää kiinni tämän, tästä rahamäärästä. Ja meillä on tämä non-paper, joka on parlamentissa hyväksytty. Siinä sanotaan, että suorat maksut laskevat huolimatta siitä, miten tämä vaikuttaa tuloihin. Ja samanaikaisesti sitten komissio neuvottelee bilateraalisista kauppasopimuksista, joilla meidän markkinamme avataan. Ja esimerkiksi Kanada voi jatkaa protektionistista maitomarkkinatoimintaansa. Eikä tämä ole järkevää toimintaa, eikä se ole hyväksyttävää. Joten teidän pitäisi puhua myös muiden pääjohtajien kanssa niin, että me saamme tässä jotain tuloksia aikaan. Muuten tämä ei ole mitenkään vakavasti otettavaa työtä. Tässä on kysymys jatkuvuudesta infrastruktuurien rahoittamisesta. Tämä on myös asia, josta me keskustelemme jatkuvasti. Kun me puhumme lainoista tai muista rahoitusmenettelyistä tärkeissä infrastruktuuriprojekteissa, se ei saa johtaa siihen, että yhteisön politiikka on tavallaan budjetin ulkopuolella ja että parlamenttia ei kuulla. Olen avoin keskusteluille, mutta parlamentti on otettava mukaan. Esimerkiksi investointipankin kautta. Tämä on yksi keino, jolla voitaisiin toimia. Iteria ja Galileo ovat tärkeitä projekteja ja minusta on hienoa, että niissä mietitään uudenlaisia hallintokeinoja ja sitä kautta saadaan aikaan yksinkertaistamista. Mutta mitä me sitten haluamme tältä suurta tutkimus- ja innovaatioprojekteilta, mikä on mahdollista Euroopalle, haluammeko globaaleja projekteja, kyllä vai ei, ja jos me sanomme kyllä, niin silloin meidän täytyy saada rahoitukselle pitkän aikavälin perspektiivit myös niin, että se ei sitten vain kaadu budjetissa ja yhtäkkiä onkin eri prioriteetit ja lähdetään toimimaan eri tavalla kuin mitä alun perin ajateltiin ja että varat, varoja ei ole esimerkiksi laskettu oikein. Meidän niin, täytyy miettiä tarkkaan, mitä me haluamme tällä alueella ja sitten sitä täytyy monivuotisesti rahoittaa. Ja sitten vielä se, mistä James Ellis puhui tästä 5 plus 5. Minusta olisi aika mielenkiintoista, kun me puhumme tästä asiasta, että me silloin tekisimme itsellemme tällaisen taulukon ja näkisimme, mitä nämä eri mallit konkreettisesti tarkoittavat. Pidennys viisi vuotta, siirtymäkausi viisi vuotta ja onhan se selvää, että viisivuotiset kaudet eivät ole mahdollisia, mikäli me muilta osin päätämme, että mitään muutoksia ei tehdä. Mutta emme me halua, että tämä jää ennalleen. Jos me puhumme 5 plus 5, voisi olla mielenkiintoista pyrkiä saamaan tällainen tasapainoinen paketti neuvostossa niin, että neuvosto ei voi joka viides vuosi kaataa kaikkea, kun he keksivätkin jotain muuta. Joten jos niin on, että me haluamme pitkän aikavälin kunnollista rakennetta, vankkaa rakennetta, niin silloin ei ole hyväksyttävää että me hyväksymme näin banaaleja tarkistuslausekkeita. Ja uudella parlamentilla esimerkiksi täytyy olla mahdollisuus äh, tarkistaa asioita, vaatia asioita budjettiin. Ja budjetti täytyy olla tarpeeksi joustava niin, että voidaan huomioida näitä äh, uusia mahdollisia tarpeita, joita ei voitu nähdä kolme tai viisi vuotta aikaisemmin. Muuten tämä malli ei ole kestävä. Mutta olen avoin kuitenkin sille, että keskustelemme kaikista näistä malleista, mutta demokraattinen legitimiteetti on tärkeää, samoin kuin jousto, niin että voimme sopia esimerkiksi projektien kestosta. Ja sitten täytyy miettiä, mitä mekanismeja käytetään, minkälaista rahoitusta tarvitsemme, niin että voimme hyväksyä, antaa hyväksynnän meidän puoleltamme tämä tulee muistaakseni vielä joulukuussa esityslistalle ja silloin me tulemme keskustelemaan tästä vielä hyvinkin paljon näistä eri malleista. Kiitos. Ja sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Mono senior Levan. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissio jäsen Lewandowski. Haluan vain todeta, että nyt tämä on hieman hämmentävä tilanne, koska Kyseessähän nyt ei tarkastella tämänhetkistä monivuotista rahoituskehystä. Sehän olisi sitoumus, joka teillä oli alun perin. Nyt samalla toteatte, että tämä ei ole ehdotus myöskään tuleviksi rahoitusnäkymiksi. Joten kysymykseni on se, että en ole nyt oikein tiedä, että miten tätä asiakirjaa pitäisi lukea. Mitä meidän on tarkoitus sillä tehdä? Se ei ole ehdotus. Te käytätte konditionaalia ja toteatte, että tämä voisi olla jotain. Eli vaikuttaa siltä, että te olette itse asiassa mukana tässä samassa keskustelussa. Puhutte kohesiosta, maatalouspolitiikasta ja uudesta monivuotisesta rahoituskehityksestä. Nehän ovat kaikki niitä keskusteluja, joita tässä valiokunnassa pitää käydä. Sitä vartenhan tämä koko valiokunta perustettiinkin. Pohditaan sitä, mihin suuntaan EU menee. Mitä politiikkaa tällä ajetaan ja miten kaikki se sopeutetaan seuraaviin monivuotisiin rahoitusnäkymiin. Nämä keskustelut ovat tietysti aivan valtavia. Meidän tulee niitä pohtia täällä mutta olettaisin, että yksityiskohtiin me voi mennä näissä kaikissa eri asioissa, joita olette tässä asiakirjassa käsitellyt ihan vain siitä yksinkertaisesti syystä, että silloin komitea olisi tehnyt työnsä kahden viikon aikana. Luemme asiakirjan, katsomme eri ehdotuksia ja sitten olisimmekin jo työmme hoitaneet. Kuten totesin, en, en todella tiedä, miten tätä asiakirjaa tulisi lukea. lukea. Haluaisin kuitenkin ottaa esille kolme kohtaa siitä. Pyysimme asiakirjaa, jossa tarkasteltaisiin olemassa olevien rahoitusnäkymien uudistamista uuden Lissabonin strategian pohjalta, EU 2020-strategian pohjalta ja siltä pohjalta, että meillä ei ole riittävästi voimavaroja näiden rahoittamiseksi. Sitä itse asiassa ei mainita koko tässä asiakirjassa. Samalla vaikuttaa siltä, että asiaan täytyy palata tässä komiteassa, tässä valiokunnassa, anteeksi. Puhutte myös siitä, miten tärkeä joustavuus on tässä valiokunnassa ja budjettivaliokunnassa. Sitä on painotettu myös, mutta joustavuus kysymyksessä kaikkein tärkeintä on joustavuusvälineen lisäksi muut vaihtoehdot – hyvin pienet muutokset rahoitusnäkymiin. Me emme niitä kuitenkaan hyödynnä ja voisimme ottaa käyttöön vaikka 20 muuta välinettä, muuta välinettä mutta jos neuvosto ei niitä täytäntöönpano, niin on täysin järjetöntä lisätä välineiden määrää. st ryhmä pitää tärkeänä omia varoja. Ne mainitaan asiakirjassa ja vaikuttaa siltä, että neuvosto on valmis asiasta keskustelemaan. Tässä kohdin on myöskin äh, luonnosteltu joitakin omien varojen muotoja ja on todettu, että niitä voisi olla muitakin. Mielenkiintoista tässä on se, että kun on puhuttu paljon tästä liikeverosta, niin kaikkia vaihtoehtoja ei ole otettu huomioon. En tiedä, miksi olette siirtynyt yhdestä vaihtoehdosta toiseen. Puhutte synergioista kansallisen budjettien välillä ja EU-budjetista ja siitä, että meidän täytyy lisätä lisäarvoa ja saada sitä varsinkin tälle muulle rahankulutukselle olemme kriisin keskellä, merkitseekö sitä, että meidän täytyy uudelleen luoda tätä lisäarvoa, että meidän täytyy tehostaa toimintaamme, olemmepa kriisissä tai emme, meidän näin, näin tulisi tehdä. Meidän täytyy mahdollistaa se, että rahat käyttää mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Jos ehdotatte, että se tulee nyt tehdä tässä kriisitilanteessa, niin sehän on outoa. Kyllähän näin tulisi aina tehdä. En nyt sen kummemmin kommentoida, mutta palaisin vielä siihen, mitä komissio sen sanoi, ja kysyn häneltä edelleen, mitä meidän tulisi tehdä tämän asiakirjan puitteissa, miten sitä tulisi tarkastella. Se on osa komitean työtä. Ja ainahan voidaan ajatella, että se puutuu tässä puututaan komitean valiokuntamme työhön ja tehdään outoja ehdotuksia. Tietysti me keskustelemme näistä asioista ja sitten teemme valintamme siinä tapauksessa olisimme työnne, työmme hoitaneet. Gerade ähm, die gute Idee gehabt, Review Paper einfach Reflection Paper zu nennen. Und äh, dann äh, sind wir da, wo wir ohnehin äh, immer... Anni Jensen on juuri sanonut hyvän idean ja on halunnut pitää tätä paperia äh, pohdintapaperina. Seuraavana Karl. Okay, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, haluan kommentoida hiukan tätä asiakirjaa. Ensin myönteiset seikat liberaaliryhmässä. Me olemme olleet aktiivisia siinä, että haluamme, eh, haluamme siis vakavaa keskustelua eh, ja kunnianhimoista keskustelua. Olemme tyytyväisiä tähän osioon tässä asiakirjassa. Ja sosiaalidemokraattinen kollega käsitteli tietyn tyyppistä veroa. Me voisimme katsoa kaikkia toteutettavissa olevia veroja ja mahdollisia vaihtoehtoja. Tämä on erittäin hyvä osio tässä asiakirjassa. Toinen asia on sitten se, että nämä euroobligaatiot, meidän pitäisi keskustella siitä, miten voitaisiin rahoittaa Eurooppa-menoja. Tässä on siis uusia hyviä asioita tässä asiakirjassa. Mm, mm, sitten kriittisemmin täytyy sanoa, että olen samaa mieltä SD-ryhmän kollegan kanssa. On vaikea ymmärtää tämän asiakirjan tehtävää. Yksi näistä papereista, joita jaettiin meille, mitä olemme oppineet huomisen budjetista. Huominen omassa maailmassani on 2011, 2013 ja 2014 ja siitä eteenpäin. Mitä se on komissiolle sitten? Me olemme sopineet hyvin kunnianhimoisesta 2020 strategiasta. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet ja ne näkyvät selkeästi myös tässä asiakirjassa, joka meille jaettiin. Kysymys kuuluukin, miten komissio näkee sen, että varmistumme siitä, että strategiaa täytäntöön pannaan tulevina vuosina ennen kuin tulemme seuraaviin rahoitusnäkymiin. Ja varmasti parlamentti varmistuu siitä, että teemme parhaamme, jotta budjetti tukee eh, 2020 eh, strategiaa. Mutta ennen tätä meillä on vielä 2012 ja 13 30 prosenttia tästä ajasta. Miten käytämme tämä 30 prosenttia? Minä haluaisin kuulla sen. Ja komissio puhuu aivan oikein eh, omassa asiakirjassaan siitä, että eh, nykyiset säännöt aiheuttavat hyvin hankalia prosesseja ja työläitä sellaisia 4,7 mm, täällä asiakirjassa olosuhteissa on erittäin tärkeää. Meidän täytyy vastata näihin muuttuviin olosuhteisiin vuonna 11, 12 ja 13. Tästä haluaisin kuulla vielä lisää. Olen varma siitä, että tämä asiakirja tuo hyviä ajatuksia ajatellen seuraavaa rahoituskehystä. Useimmat varmasti ovat sisällöstä samaa mieltä. Ja kaikista ongelmisin asia on se, josta ei ole, tässä pitää vain olettaa, mitä komissio ajattelee. Olisin kiitollinen, jos tätä voidaan avata hiukan, ettei tarvitse tehdä vain oletuksia. Eli ajatuksia siitä, miten toimimme näinä tulevina kolmena vuonna. Minä en usko henkilökohtaisesti, että me, me pärjäämme siten, että katsotaan ainoastaan, että mikä osa nykyisestä budjetista tukee 2020 strategiaa. Meillä on se prosenttiluku siellä, en tiedä mitä se on, se vaikutti hyvältä, mutta se eh, ei osoita muutosta. Se on ainoastaan prosentti luku, joka kertoo, mikä osio ne tukee 2020. Paljonkaan ei kerrota siitä, paljonko täytäntöön pannaan ja miten suuri osuus budjetista muuttaa eh, sitä, jotta eh, täytäntöön pannaan 2020 strategiaa ja näihin ajatuksiin en löydä vastauksia tästä asiakirjasta enkä muistakaan komission asiakirjoista, joten olisin kiitollinen, jos komissio hiukan valaisisi minua tässä. Asiakirja on hyvä, mutta olen vakuuttunut siitä, että komission jäsenellä on tähän hyviä vastauksia myös. Ja, vielen dank. Puhujalistalla on vihreät. Niin tiedän, että Reinhardt on pyytänyt puheenvuoroa. Haluaako hän puhua vihreiden nimissä vai omaan tiliinsä? Jos hän puhuu vihreiden nimissä, annan hänelle nyt puheenvuoron. Mikäli ei, niin se on Helgan äh, vuoro. Good. Puhuisin äh, mielelläni vihreiden nimissä, mutta naiset ensin. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ei, siitä ei ole nyt kysymys. Ei tässä nyt lähdetä riitelemään. Okei, naiset ensin ja minä puhun vihreiden nimissä. Minua kiinnostaa komission jäsen. Ensinnäkin kiitokset tästä asiakirjasta. Minua, äh, minusta tämä on enemmän kuin vain tällainen äh, näkemyspaperi. Tässähän nyt oli budjetin, äh, kysymys budjetti 2011-2012. 12 ja se ei ole niinkään paljon poliittinen paperi, mikä on sitten niin ikävä asia. Tässä paperissa on kyllä ihan hyviäkin asioita ja yksityiskohtia, joista voimme puhua myöhemmin, mutta haluaisin nyt keskittyä lähinnä strategisiin kysymyksiin. Budjettineuvottelut ovat käynnissä neuvottelun kanssa ja parlamentilla on nämä niin kutsutut seitsemän suurta asiaa päätöslauselmassaan, jossa kysymys on nimenomaan tarkistuspyrkimyksistä ja yhdistettynä siihen, että 2011 budjetti on kohtuullinen ja että se on tällainen ylimenokausi budjetti ja että 2012 ja 2013 tapahtuu muutoksia. Mutta ei niin, että neuvosto lähtee tekemään asioita vasta 2014 ja että sitä ennen ei tulisi mitään laadullisia muutoksia. Nyt Kysynkin komission jäsen, mikä teidän poliittinen roolinne on tässä voimien mittelössä neuvoston ää, äh, intressien ja teidän tarkistusasiakirjanne kesken ja millä tavalla parlamentti otetaan huomioon. Ja se, että vasta 2014 ei tulisi näitä tiettyjä muutoksia, vaan jo aikaisemmin. Tämä on hyvin selkeä poliittinen kysymys teille. Kollegatkin ovat jo kysyneet, mikä on tämän asiakirjan poliittinen ydin ja milloin jotakin tapahtuu. Tuleeko tämä vaikuttamaan äh, tähän äh, keskipitkään äh, rahoitussuunnitteluun vaiko vasta myöhempään? Ja sitten toinen kysymys, jos, johon sosiaalidemokraattinen kollegakin jo viittasi, EU 2020 strategia ja kaikki nämä kvalitatiiviset uudet lähestymistavat, joita meillä on meidän uudessa kasvupolitiikassamme. Me haluamme modernisointia, me haluamme enemmän koulutusta ja tutkimusta ja muita laadullisia muutoksia. Oikeastaan suuntaan näiden pitäisi alkaa jo ennen vuotta 2014. Mikä poliittinen rooli tässä on komissiolla? Tuletteko te asiakirjoille vaatimaan sitä, että käynnistämme tämän asian paljon aikaisemmin Euroopan eduissa, vaiko vasta 2014? Nämä ovat nämä suuret kysymykset, jotka minulla teille on, ja toivon mukaan vastaatte näihin. Kiitos. Ja, danke. Kiitokset vihreille. Nyt sitten Esär. Kiitoksia. En näe mitään syytä kritisoida sitä, että komissiolta on saatu asiakirja. No, asiakirja sinänsä on tärkeä. Varsinkin kun nyt työ on keskusteluvaiheessa, eli tämä on hyvin rakentava panos keskustelumme. Mutta se voi kuitenkin olla ajanhaskausta, jos me nyt käsittelemme liikaa omia varoja. Jos katsotaan parlamenttia, niin siellä on nähtävissä paljon erilaisia näkemyksiä, mutta mitä halukkuutta ei ole käydä keskustelua uudesta verotusjärjestelmästä tai uus, uudesta omien varojen käytöstä ja miten niitä tulisi jakaa sitten jäsenvaltioiden ja Brysselin välillä. Eli en tiedä, onko tästä nyt järkeä juurikaan keskustella tällä haavaa. Mutta minulla on epäilykseni, jos katsotaan tätä lisäarvoa yhtäältä ja toisaalta kaikkein köyhimpiä alueita toisaalta. Tuki kaikkein köyhimmille alueille tämän sanamuodon mukaisesti, joka ei ole hirvittävän egoistinen. Jos tuetaan kaikkein köyhimpiä alueita, se on kaikkein paras tapa ilmaista sen, mistä lisäarvosta Euroopan unionissa todella on kysymys, koska nämä köyhät alueet voivat nauttia kaikkein parhaiten niistä eduista, joita yhtenäismarkkinat tarjoaa. Se on erittäin tärkeä tekijä, josta on hyötyä meille kaikille, kun pyrimme pääsemään kriisistä. Yhtenäismarkkinoista on tietysti hyötyä meille kaikille nettomaksajille, edunsaajamaille. Ja edut nähdään kaikissa näissä eri indikaattoreissa, joita meillä on käytössämme vuodesta toiseen makrotaloudellisella tasolla. Varsinkin kohesiopolitiikan yhteydessä. Eli tämä on yksi niistä kriittisistä kommenteista, joita meillä on kun katsotaan asiakirjan sävyä. Itse asiakirjaa sinänsä kannatan ja arvostan. Ähm, Kiitokset äh, Guen ryhmän nimissä. Miguel? Eu não vou fazer eh, eh, grandes comentários eh, ao facto de deste ser um documento. Niin, minä en aio puhua mitenkään pitkään tästä alustuksesta meidän pitää arvioida sitä sen omien ansioiden mukaisesta, mukaisesti. Minun lähtökohtani on seuraavanlainen. Minun mielestäni tässä asiakirjassa on aivan implisiittinen vaihtoehto ja se liittyy siihen, että budjettiasioissa tärkeää on parantaa tehokkuutta. Niin sanottu in, innovatiivinen rahoitusväline. Siinä pyritään rahoittamaan nämä tiettyjä erityisiä hankkeita. Tässä kyse on budjetista samassa mittakaavassa niin, että on erilaisia rahoitusvaroja, jotka, rahoitusresursseja, jotka menevät eri määriin Eh, hankkeita. Miten tämä malli sitten toimii? Minä epäilen suuresti. Eh, saammekohan aikaan nyt eh, todellista tehokkuutta? Minä epäilen suuresti sitä, että suurempi EUn e puuttuminen näihin hankkeisiin, jotka luovat työpaikkoja ja kehitystä, pitääkö niiden hankkeiden perustua ainoastaan uusiin rahoitusvirtoihin. Minä tietenkin olen euroobligaatioiden kannalla, mutta tietynlainen rahoitus aiheuttaa demokraattiselle valvonnalle kyllä ongelmia. Miten me oikeastaan valvomme ja seuraamme näitä toimielimiä, jotka ovat rahoitusroolissa tämän tyyppisissä hankkeissa. Tämä on siis ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys tai kommentti liittyy kymmenen vuoden rahoituskehykseen, jossa olisi väliarviointi puolessa välissä. Meidän kokemuksemme perusteella, minkälaisia takeita komissio voi meille antaa siitä, että jäsenvaltiot sopivat tällaisesta välitarkastelusta. Me tiedämme kyllä nykyisestä rahoituskehyksestä, että jäsenvaltiot allekirjoittavat toimielinten välinen, välisen sopimuksen parlamentin ja komission kanssa, mutta kun sitten ne pitää toteuttaa väliarviointia, sitten sanotaankin, että ei enää haluta sitä, ei sitä enää tehdäkään. Niinpä jos menemme kymmenvuotissuunnitelmiin, suunnitelmiin niin kaikki ongelmat, joita meillä on ollut väliarviointien kanssa, niihin pitää puuttua niin, että meillä on takeet. Muussa tapauksessa me saamme monivuotiset mm, rahoituskehykset, jotka pistävät meidät jumiin kymmeneksi vuodeksi tilanteeseen, jossa emme voi eh, mitenkään sopeutua eh, talouden eh, sykleihin ja olosuhteisiin. Miten budjetti sitten kestää epävarmuudet, poliittiset ja taloudelliset epävarmuudet? Ja tähän kysymykseen ei todellakaan ole puututtu. Ja sitten lopuksi vielä tämä tekstin. Siinä mainitaan usean otteeseen sosiaalisen ulottuvuuden näkökohdat Euroopan tasolla, jotka täydentävät sosiaalipolitiikkaa jäsenvaltiossa. Olen todellakin samaa mieltä, että olisi tällainen ylimääräinen sosiaalinen ulottuvuus, mutta minä olen huomannut, että ensinnäkin se puuttuu tästä tekstistä kokonaan ja kysyisinkin, minkä tähden se puuttuu. Ja toinen seikka sitten, se on mielestäni vielä monimutkaisempi. Euro... Euroopassa on eroja jäsenvaltioiden välillä, varsinkin kun mietitään euroalueen ulkopuolisia maita – Kohesiopolitiikka ei ilmeisesti pysty kääntämään tätä sykliä, johon nyt Euroopan unioni on joutunut, ja sitä on pahentanut vielä kriisi, joten kysyisinkin tässä yhteydessä, jossa on hyvin todennäköistä, että tämän tyyppinen eh, erojen kasvu vielä lisääntyy, jos me eh, mietimme tässä, me löydämme kyllä kohesiopolitiikan muodossa ratkaisuja, eh, sosiaaliset vaikutukset, luodaan työpaikkoja, parannetaan ihmisten taitoja, näin olisi voitu sanoa, mutta nyt on aivan selvää, että kohesiopolitiikka ei riitä siihen, että että nämä erot eivät suurenisi EU-ssa. Pitäisi eh, lisätä sosiaalista ulottuvuutta. Kiitos. Eh, Kiitokset. Viimeinen ryhmien puhuja on edustaja Andreas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen hieman hämmentynyt tämän asiakirjan sisällöstä, mutta vielä huolestuneempi olen siitä, että tässä on kyseessä pohdinta, joka osoittaa, että komissio ei tiedä, mitä tarvitaan, kun halutaan tarjota tehokas budjetti. Tästä olen ollutkin usean otteeseen huolissa, niin tämä johtaa tilanteisiin, kuten eh, tilan, otteeseen, jos olimme viime viikolla tai tällä viikolla. Samalla kun Euroopan parlamentti hyväksyy sen, että maitorahasto 300 miljoonalle hyväksytään vuonna 2011 budjettiin, niin Euroopan komissio esittää lisätalousarvion, jonka avulla vähennetään ja pienennetään siis tuota kohtaa vuodella 2010. Tämä siis on tehoton talousarvio. Mitä tässä oikein leikitään? Mietinpähän vain, että onko komissio ymmärtänyt yhteyden tehottoman budjetin ja niiden epäsäännönmukaisuuksien välillä, jota kannattajat ovat löytäneet useina eri vuosina. Onko kyse sitten epäsäännönmukaisuus tai petos, niin asiasta voidaan tietysti keskustella. Todellisuus on kuitenkin se, että esimerkiksi kohesiorahastoissa monet epäsäännönmukaisuudet ovat olemassa ja budjetti, jota olemme ehdottaneet parlamentissa, josta olemme äänestäneet, vaatii 17 prosentin lisäystä kohesion budjettiin. Yhteenvetona haluaisin todeta, että emme tässä kykene lainkaan keskustelemaan omista varoista tai niiden lisäämisestä tai muista ehdotuksista omiksi varoiksi, jos emme voi tarjota Euroopan kansalaisille tehokasta budjettia. Danke sehr. Jetzt kommt... Kiitos. Ja sitten esittelijälle lyhyt puheenvuoro, muy brevemente. Ja sitten sen jälkeen komission jäsen vastaa. <laughs> Gracias, presidenta. Muy breve. Kiitoksia puheenjohtaja, aivan lyhyesti siis. Tässä tapauksessa mm, siitäkin syystä, että kollegat ovat jo ottaneet esiin lähestulkoon kaikki ne ajatukset, joita tässä esiintyy. Tietenkin kun keskustellaan uusista omista varoista, siinä on yhteinen etu kyseessä Euroopan parlamentti ajatellen, mutta minun mielestäni meidän pitää pitää mielessä, että uudet omat varat ovat tietenkin marginaaleja, jotka ne tulevat tiettyihin osa-alueisiin ja me ne pystymme ne tietenkin löytämään näitä budjettiylijäämiä, joiden avulla voimme rahoittaa erityisolosuhteita esimerkiksi ITERin tapauksessa. Tämä ei ole mitenkään autenttinen uusi vara, mutta – Siinä saatiin aikaan lisärahoitusta. Kun katsotaan rahoitusnäkymiä, niistähän keskustellaan täällä valiokunnassa ja haluan muistuttaa kollegoille, että meillä, me olemme äänestäneet viiden vuoden puitteista ja jos muutetaan tätä, niin silloin muuttuisi varmuus ja ehdot ajatellen nykyistä tilannetta. Tämä esittelijänä katsaus, siis tämä talousarvion tarkistaminen. Tämä asiakirja on tärkeämpi ajatellen 2014 vuoden jälkeen paljon hyödyllisempi silloin kuin ajatellen lähitulevaisuutta. Siinä käsitellään uusia rahoitusnäkymiä ennemmin kuin nykyisten uudistamista. Joka tapauksessa minä esittelijänä olen huolestunut seuraavista rahoitusnäkymistä ja siinä mielessä tämä on hyvä asiakirja, eikä se ole kovinkaan kaukana meidän kannastamme. Siinä on paljon tärkeitä kohtia, jotka ovat hyödyllisiä myös tälle suureen valiokunnalle. Euroopan komissio tekee työtänsä ja me teemme omaamme Euroopan komission pitäisi eh, laatia tällainen eh, alustusasiakirja tai virallinen asiakirja siitä, mitkä ovat eh, päälinjat tulevissa rahoitusnäkymissä ja meillä on velvollisuus laatia oma asiakirjamme. On erittäin hyvä, että mennään samoille linjoille ilman aikaisempaa palautetta. Euroopan komissio on tehnyt töitä omiin tiliinsä, eikä me emmekä ole mitenkään myötä vaikuttaneet tähän salaisen asiakirjaan komissiosta, mutta johtopäätökset ovat melko samantyyppiset monessa suhteessa. Esimerkiksi eurooppalainen lisäarvo, eh, komission ajatukset ovat käytännössä eh, samat kuin meillä eh, tuossa työasiakirjassa ja alustuksessa, joka on käytössä eh, ensi vuonna, ja sitten strategia 2020. Me olemme samoilla linjoilla senkin suhteen. Totta kai eh, on eh, kysymyksiä, joita, joihin ei ole vastauksia. Esimerkiksi tulevat rahoituksen näkymät. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että kyseessä on 2020 rakenne, mutta siihen ei tule kaikki mukaan. Se on vain tietty osuus kuluista. Ja nämä seitsemän lippulaivaa. Ja tällä tavoin komissio ottaa mukaan myös kohesio ja maatalouspolitiikan. Ei ole aivan selvää, miten tämä tapahtuu. Ja tosiaankin se, miten otetaan kohesio- ja maatalouspolitiikka mukaan. Tämä asiakirja on melko selvä, kun se puhuu maatalouspolitiikasta, kohesiopolitiikasta ja varsinkin kun sanotaan, että kohesiopolitiikassa pitää olla enemmän koordinointia äh, strategia 2020 kanssa. Siinä puhutaan äh, keskitys kohesiokriteereistä ja siitä, miten kohesiopolitiikan pitää muuttaa tavoitteitaan, jotta se noudattelee 2020 strategiaa. Siinä on tär- tärkeä kohta, joka liittyy, liittyy siihen, miten äh, parannetaan äh, menojen laatua. Äh, te, teette hyvin laajamuloitteisia ehdotuksia ja ne voivat olla tietysti polemisiakin ja tietyllä tavalla tässä tulevat mukaan myös alueiden mahdollisuudet ja käyttää näitä varoja eri alueilla jäsenvaltioissa ja miten toteutettavia nämä toimet ovat, jotta tosiaan nämä menot ovat hallinnoitavissa. Minun mielestäni tätä kannattaisi todellakin miettiä työasiakirjassa esittelijänä. Minun mielestäni tämä on erittäin hyödyllinen asiakirja ja minua rauhoittaa se, että Euroopan komission kannat ja parlamentin kannat eivät ole kovinkaan kaukana toisistaan ainakaan perusperiaatteissa. Me olemme budjettivallan käyttäjänä. Meillä on tietenkin tiedettävä oikeus tietää siis paljon enemmän näistä asioista, kun tehdään päätöksiä. Haluaisin kiittää näistä tiedoista ja ne ovat meillekin hyvin hyödyllisiä. Ähm, Kiitos, olen samaa mieltä siitä, että tämä asiakirja on hyvä työskentelylähtökohta meidän valiokunnallemme, mutta minä en ole sitä mieltä, että me olisi antaneet mitään inputtia. Te olette virallisesti pyytäneet, että me lähettäisimme teille asioita, ja te kuuntelitte meitä hyvin. Ja ainakin minusta se näkyy tästä asiakirjasta. Ja minä olen siltä osin hyvin tyytyväinen tähän asiakirjaan. Mutta nyt sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you for your comments. Uh, really... Kiitoksia näistä kommenteista. Ihan ystävällistä tähän mennessä. Ja nyt on ollut mielenkiintoista kuulla sitä, mitä olette sanonut ja uusia mahdollisuuksia, mitä meillä on rahoittaa. On hyvä käsitellä yhdessä. Voimme tietysti tarjota uuden lisätalousarvion numero 10, jossa selkeästi osoitetaan, että tänä vuonna meidän pitäisi ottaa huomioon yli 300 miljoonaa käyttämätöntä rahaa maatalouspuolelta. Kysymys on vain siitä, että hyödyntääkö sitä Itärissä vai ei. Sama koskee ensi vuotta. Nyt tällä hetkellä tiedämme, että ohjelmointi ensi vuonna taas maatalousotsakkeissa pitäisi olla noin 340 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä budjettiluonnoksessa. Ei tämä mikään myönteinen kehitys ole, mutta ainakin etukäteen sen tiedämme. Meidän tulisi etukäteen myös hyödyntää näitä maksumarahoja joustavalla tavalla. Saatte tämä kirjallisena sitten, ettei ole niin turhautuneita kuin eilen. No sitten YMPstä. Se on hyvin arkaluontoinen osa Euroopasta budjettia ja usein väärin ymmärrettykin. Se on yhteisön politiikkaa. Ja muilla aloilla, jossa on kansallinen rahan kulutus ja sen lisäksi Euroopan budjetti. Ja sanotaan, että 4 prosenttia Euroopassa työllisyydestä on maatalouden puolella ja 40 prosenttia budjetissa, niin asia pitäisi asettaa oikean yhteyteen. Kyseessä on yhteisöpolitiikka. Selkeästi kertomuksessa me tulee myös ilmi se, että vuonna 2009 Suorat tuet Euroopan budjetista olivat noin puolet keskivertoviljelijän tulosta. Eli se on hyvin paljon. Puolet keskivertoviljelijän tuloista tulee Euroopan budjetista. Tämä on hyvin vakava kysymys ja vakava poliittinen päännös, päätös, joka täytyy tehdä. Euroopan maatalousalueista. Ja tietysti se saattaa olla vähemmän vuonna 2020 kuin mitä se nyt tällä hetkellä on suhteellisesti katsoen. Pariisista ja Varsovasta muistutettiin heti, että minä tulee maatalousvaltaisesta maasta, eikä sitä tulisi unohtaa. Kyllä tästä tulee yksi viimeisistä ongelmista neuvotteluista, neuvotteluissa tulevaisuudessa. Sitten täällä yksi edustaja avasi keskustelun, jossa kysymys on tämän keskusteluasian asiakirjan uudelleenkäsittely edustaja Haaglundin, Garigan ja muiden kanssa Siis kyseessä on tarkistus, eikä uudistaminen. Se, mikä tässä tarkistuksessa selkeästi näkyy, on se, että mukautetaan tätä toimintaamme 2020 periaatteeseen. Esimerkiksi älykäs kasvu, siinä on kysymys innovaatiosta, rahan käytöstä mukaan lukien eurooppalaiset teknologia-alustat, eurooppalainen tutkimusalue. Siinä on kysymys infrastruktuurista, kestävä kasvu, valtavirtaistaminen, ympäristö- ja ilmastopolitiikasta, yhteistä maatalouspolitiikasta ja lisäksi köyhyyden välttämisestä. Eli tässä ovat tällaiset budjettiperiaatteet 2020 strategian mukaisesti. Raimer Böge hyvin voimakkaasti vetosi siihen, että mitään Lissabonin mukautusta ei ole otettu mukaan, mutta sellainen kyllä on, käytännönläheinen sellainen. Siis se löytyy tuolta hallinnon puolelta. Siinä on kysymys viroista, budjetista. Eli kyllä siinä ihan selkeä Lissabonin strategian huomioon ottaminen on, vaikkakin se aiheuttaa paljon kustannuksia. No miten tätä asiakirjaa sitten tulisi lukea? Keskustelujen avaaminen, vaihtoehtojen avaaminen, eikä saa liikaa ennalta mennä ö, tuomitsemaan, sillä me emme aio esittää esimerkiksi mitään neuvoston vahvaa kantaa, joka tappaa sitten kaikki ne aloitteellisuuden, joka pitäisi olla olemassa vuoteen 2011 mennessä. Paras tilanne olisi se, että neuvostus sitten toimitaan oikein ja niin, ei niin, että se tappaa kaikki ne kysymykset, jotka vielä pitäisi pitää avoimena vuoteen 2011 mennessä. Eli kyllä tässä tiettyä viis- viisautta on siinä, että pyrimme saavuttamaan tasapainon ja meillä on tylsä asiakirja, mutta tarjotaan tiettyjä vaihtoehtoja ja pohdintoja tulevaisuutta varten. No se, mitä sitten on opittu joustavuudesta, ei se mikään teoreettinen kysymys ole. Olemme kyenneet irrottamaan yli kahdeksan miljardia euroa tähän mennessä. Siitä syystä sanomme, että 0,03 prosenttia joustavuutta on niin tärkeää. Ja tässä saattaa nähdä selkeästi se, että esimerkiksi Euroopan solidarisuusrahasto joka on erittäin hidas sisäinen väline, voisi olla joustavampi. Voidaan katsoa esimerkiksi Unkarin tapausta. Emme voi Unkarin luonnonkatastrofin kohdalla tai siis Ukrainan katastrofin kohdalla toimia tämän rahaston puitteista, koska se on ihmisten aiheuttama eikä luonnonkatastrofi. Solidarisuusrahoittaa siis ei voi siihen vaikuttaa. Se osoittaa selvästi sen, että meidän tulisi saada solidaarisuusrahasto paremmin käyttöön. Siitähän tässä joustavuudessa on kysymys. Omien varojen luettelossa meillä on kaksi vaihtoehtoa rahoitussektorille. Tämä transaktiomaksu, josta olemme todenneet, että koska siitä ei ole sovittu mantereen sisällä, se saattaa aiheuttaa paljon eh, rahoituslaitosten siirtymisiä. Mutta minusta on parempi pyrkiä löytämään etuja siinä, miten yritysverotusta parannetaan niin, että ei uhata sillä, että nämä yritykset joutuvat siirtymään. Liitteessä keskustellaan tästä osiosta. Niin, että on ehkä parempi verottaa yritysten toimintaa. Monet totesivat, olen samaa mieltä siinä, että meidän tulisi irrottaa budjetit itse kriisistä. Meillä on eri vastuut. Eurooppalainen budjetti, ja tämä on minusta hyvin tärkeää, ei voi olla syntipukkina Euroopan verotuskysymyksissä. Me, meitä ei saa syyttää ongelmista, alijäämistä, jotka nyt ovat vallalla kaikkialla Euroopassa, vaan meidän tulisi ottaa ne huomioon, mutta meillä on eri vastuualueet. Meidän tulisi näin saada uudelleen rahoitusmarkkinoiden luottamuspuolellemme. Meidän tulee täyttää lupauksemme vuoteen 2013 mennessä. Edustaja Haaglund nimenomaan otti tämän näkökulman esille ja kiitoksia teidän melko myönteisistä kommenteistanne. Olette aivan oikeassa siinä, että lehdistötiedotteessa oli virhe. Mitä opitaan tulevaisuuden varalle? Kun tätä asiakirjaa lukee, niin kyseessä ei ole mikään lehdistötiedot, vaan tässä on kyseessä oppitunti tästä päivästä. Edustaja Tryppel otti sitten sille seuraavan asian, ja se selkeä yhteys onkin vuosittaisen toiminnan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tulevina vuosina 2012-2013. Minun näkemykseni on se, tietysti asia täytyy vielä tarkastella, tuleeko se, käykö se läpi tuolla tämä lopullista sovittelusta, mutta minusta päätavoitteena ja saavutuksena olisi se, että parlamentti olisi mukana neuvotteluissa aivan alkumetreiltä lähtien, kun neuvotellaan seuraavista rahoitusnäkymistä. Valmistellaan päätöslauselmia ja toimitaan, eikä ryhdytä mukaan vasta sitten, kun hallitukset ovat jo asioista päättäneet. Sen pitäisi olla poliittisena tavoitteena, myös kun puhutaan sovittelusta vuodesta 2011. Se on minun yksipuolinen näkemykseni eikä suinkaan mikään neutraali sellainen. Parlamentin tulisi olla neuvottelukumppani jo hallitusten välisellä kierroksella. Muussa tapauksessa tulee peli mukaan aivan liian myöhään, sitten kun sopimus on jo tehty. Ja kysymys on silloin vain ylijäämärahoista, eikä siitä, että ollaan mukana todella muokkaamassa tulevaisuutta. Eli jos on välineitä ja teillä on niin paljon kokemusta täällä eri parlamentin kanssa, jäsenten kanssa siitä, millä tavalla vuonna 2011 neuvottelut vahvistavat menettelyssä tuon aseman, niin minusta se olisi hyvä asia. Paljon parempi kuin se, että vain muutamalla rivillä sitten noita asiaa kantaa. Mutta se on tässä näkemykseni loppu. Mikä olisi se poliittinen linja, jonka avulla vuosittaiset neuvottelut yhdistetään tulevaisuuteen ja mikä olisi parlamentin asema tässä todellisessa eh, rahoituspelissä tulevaisuudessa? Edustaja Szymanski halusi ottaa esille omat varat asiakirjassa ja noin niitä vastaan Kriisin aikana tietysti ei ole hyvä provosoida keskustelua tästä. Mutta rehellisesti sanoen, vuoden 2010 puolivälissä asian esille ottaminen koski juuri sitä, että meillä oli näitä verotuksellisia ongelmia, jossa niin monet valtiovarainministerit totesivat, että voisi olla hyvä vähentää suoria maksuja. Ja jos suoramaksuja vähennetään, niin sitten pitää löytää niiden sijalle jotain. Sehän oli tämä pääsyy siihen, miksi keskustelu yritettiin saada aikaiseksi. Sen jälkeen kun oli käyty useassa eri pääkaupungissa. Ja epävirallisestihan kaikki nyt etsivät sitä tapaa, jolla voidaan muuttaa omien varojen suhdetta suoriin maksuihin. Sillä kaikilla on tiukkoja säästötoimenpiteitä ja kaikki ovat luvanneet jotain komissiolle – kolme prosenttia laskua tai mitä hyvänsä hyvin lyhyessä aikavälissä. Lisäarvon luomisen välillä ei ole mitään ristiriitaa silloin, kun sitä tarjotaan köyhemmille alueille. Tietysti sitä on vaikea puoltaa pidemmällä aikavälillä. Tavallinen lisäarvo koskee esimerkiksi transeurooppalaisia verkostoja tai sitä, kun euroja käytetään tavallisten ongelmien ratkaisuun, vaikkapa ilmastonmuutoksen tai energiaturvallisuuden tarjoamiseen. Tyypillinen reaktio on esimerkiksi luonnonkatastrofeihin tai tulviin vastaaminen. On tietysti tärkeää, ettei maa ole yksin, kun se joutuu tämmöisiä tilanteiden eteen. Lisäarvo ei koske pelkästään kuitenkaan ehkä sitä, että tuetaan kaikkein köyhempiä alueita, mutta se on osa tietysti eurooppalaista solidarisuuspolitiikkaa. Edustaja Portas. Voin vain olla samaa mieltä siinä, että mitä totesitte. Eli e, jos kysymys on kymmenen vuoden aikavälistä, meillä tulisi olla takeet siitä, että todellinen tarkistus tehdään. Takeet pohjautuvat kahteen pilariin. Yksi on se, että meillä tulisi olla tällainen reservi. Ehdotamme 5 prosenttia pakollista reserviä. 5 prosenttia on paljon. Nyt me toimimme 0,03 prosentin puitteissa, kun kysymys on joustavuudesta. 5 prosenttia on siitä syystä hyvin paljon, kunhan jos otamme käyttöön uudelleen ja tarkistamme budjettia viiden vuoden kuluttua. Toinen pilari on poliittinen tahto, olette aivan oikeassa siinä, että ilman poliittista tahtoa uudistuksiin uudistusta ei tule. Vaikka varauksia, varaumme olisikin sosiaalinen ulottuvuus, se on mainittu jo tuossa budjetissa. Sosiaalirahaston tulisi olla näyttävämmin esillä. Selkeästi voidaan huomata, että sosiaalirahaston tulisi olla osa kohesiopolitiikkaa, eikä erossa siitä. Sen tulisi olla selkeämpi osa kohesiopolitiikkaa. Edustaja Andreasen ajaa edelleenkin takaa rahankäytön tehokkuutta – Tiettyä tehostumista on tapahtunutkin. Varmaan se näkyy myös kohesiopuolella seuraavassa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Voin vain todeta, että tänä vuonna 2010 vähetämme maksuja budjetissa miljardilla. 2008 oli 5 miljardia, eli tässä on ihan selkeästi parempaa ohjelmointia. Ylimääräinen vähennys tänä vuonna Mutta eipähän kukaan ole täydellinen. Ja tietysti otan teidän kritiikkinen vastaan. Lopuksi Salvador hyvin ystävällisenä, kuten aina, hyvin pieniä kommentteja. Yleisesti ottaen hyvin myönteisiä. Meillä on ollut niin monia tilanteita keskustella kahdenvälisesti näistä, joten en nyt enää kommentoi tätä sen kummemmin. Kiitoksia tästä yleisesti ottaen myönteisestä tapahtumasta. Wenn es was Positives ähm, äh, zu vermelden gibt, dann... Mikäli on jotain positiivista ilmoitettavaa, niin toki osallistumme siihen mielelläni, mutta olemme aina paikalla, kun on kysymys siitä, että voimme kritisoida komissiota. Mutta kuten sanoin, mielestäni komissio on tällä hetkellä kuunnellut meitä kunnolla ilman, että me olemme erikseen sitä vaatineet. Reimer Böge, ihan todella, todella lyhyt puheenvuoro. Kiitos komission jäsenen selvityksestä, mutta haluaisin kysyä aikataulusta, äh, koska lainsäädäntöehdotus tulee kesäkuun loppuun mennessä. Mutta voisiko komissio tänään jo kertoa meille, koska tämä ei-lainsäädännöllinen tiedonanto sitten mahdollisesti meille esitellään? Ähm, Kiitos en olisi antanut komission jäsenen lähteä tästä sallista ennen kuin olisin itse tämän kysymyksen myös esittänyt. Eli siis onko olemassa jotain tietoa tästä? Myöhäisintään kesäkuussa 2011 emme ole vielä päättäneet, onko se kesäkuu vai toukokuu. Parlamentin mietinnön jälkeen tämä tehdään, se on selvä tuleeko se, jos se tulee Ehkä se tulee sitten jo huhtikuussakin tai toukokuussa, se on mahdollista. Niin, mutta saanko me ennen sitä ei-lainsäädännöllistä tiedonantoa, vaikka vuoden alussa tai jotain, maaliskuussa tai jotain? Tämä yleinen tiedonanto seuraavasta rahoituskaudesta tulee mukana ensimmäisessä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 komission jäsentä kiitämme siitä, että hän tuli ja toivotamme hänelle vielä hyvää päivänjatkoa ja yhtä menestyksekkäitä ja kiittäviä kokouksia kuin tämä meidän tämänpäiväinen kokouksemme. Täis, ole hyvä. Yeah, um, thank you, Chair. I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Olisin halunnut kysyä muutaman kysymyksen komissaarilta, mutta eh, tämä on hiukan turhauttavaa, jos nyt puhun eh, tässä. Eh, mutta pari huomiota vain. Kun katsotaan nyt komission tekstiä, nyt on vaarana, että mennään pienimmän yhteisen nimittäjän mukaisesti, eli kaikille jotakin, mutta ei todellista valikoimaa, niin kuin Lewandowski sanoi. Melko tylsä teksti, hän on siinä oikeassa jos me käyttäisimme EU 2020 strategiaa kriteerinä, jonka mukaan me eh, arvioimme budjettivalintojamme, eh, silloin on selkeästi otsakkeita, jotka tarvitsevat syvälle menevää uudistusta. Ja yksi ensimmäisistä on yhteinen maatalouspolitiikka, josta ainoastaan 18 prosenttia menoista on linjassa EU 2020 tavoitteiden kanssa ajatellen älykästä kestävää kasvua tämä ei riitä ajatellen innovaatiota, työpaikkojen luomista ja resurssien tehokkuutta, jotka ovat pääosa, pääasiallisia tavoitteita 2020. Me tarvitsemme rohkeutta tässä valiokunnassa, komissiossa, että puututaan tähän, että mennään vähän pidemmälle. Minä tiedän, että jotkut viljelijät saavat puolet tuesta näistä puolet tuloista näistä tuista. Jotkut kuitenkin innovatiivisesti muuttavat liiketoimintaansa, jotta pärjäävät markkinoilla. Jotkut kasvattavat vihanneksia, jotkut hedelmiä. Me tarvitsemme uutta maatalousstrategiaa ja niinpä tässä valiokunnassa ja tänä vuonna me tarvitsemme uudistusta. Tietenkin maanviljelys jatkuu Euroopassa ja me elämme eh, sellaisessa ilmastossa, jossa ei ole kovinkaan kuumia kesiä. Eli eh, leudossa ilmastossa tämä on siis suuri haaste myös meidän valiokunnallemme. Kyse on osi, osittain sosiaalisesta eh, uudelleenjärjestelystä alalla. Kyse on myös kestävästä osallistavasta uudistuksesta ja toiseksi innovaatio kauniita sanoja innovaatiosta on tässä tekstissä, mutta e, jotta mahdollistetaan se, että kansalaiset ja yrittäjät e, lähtevät innovaatioon EU-rahastoissa. E me tarvitsemme yksinkertaisempia mm, sääntöjä ja menettelyjä. Meidän täytyy rakentaa käyttäjäystävällisempää EUta, joka yksinkertaistaa menettelyjä, yhtenäistää sääntöjä ja yhdistää niitä rahastoja, joilla on samat tavoitteet. Eli pitää kolkuttaa vähän harvemmalle ovelle, kun tarvitaan tukia. On, tarvitaan myös tehokkuutta enemmän budjettiin. Kiitos. Äh, Kiitos, Thais. Mutta tämähän koskee kaikkia. Ei me nyt täällä kokonaan ilman komissiota ole. Meillä on täällä äh, pääjohtaja paikalla. Jos on jotain ongelmia tai kysymyksiä, niin hän voi ja saa vastata kysymyksiin. Sitten Bytikhofer. Kiitos, mutta en halua puhua omissa nimissäni. Komission jäsen lähti ja homma on hoidettu. Selvä, Aileen McCarthy. I understand, Chair, that others can answer ymmärrän, että muutkin voivat kysyä, mutta ei siitä nyt ole kysymyskään, mutta meitä oli vain kolme. En ymmärrä, miksi me emme olisi saaneet esittää kysymyksiä komission jäsenelle niin, että hän olisi voinut vastata, koska minä puhun tästä asiasta SND-ryhmän nimissä. En halua käydä lävitse kaikkea sitä, mitä täällä on sanottu, koska keskustelusta on suuri osa ja tapahtunut. Mutta tässä asiakirjassa komissio miettii eh, myös sellaista, mikä, mitä ei ole tullut ajatelleeksi, mikä on mahdotonta ehkäpä. Mutta minusta tässä puuttuu tiettyä kunnianhimoa, koska jos me katselemme esimerkiksi kohesiopolitiikkaa, niin on ihan oikein eh, mainita, että siinä on todella suuret paineet kansallisille eh, hallituksille. Esimerkiksi minun alueeni Isossa Britanniassa – minun vaalipiirissäni on vähennetty varoja kohesiolle. He sanovat myös, että ei anneta rahaa alueellisille toimille sen vuoksi, että ei ole tällaista rahastoa. Joten mitä tämä vaikuttaa nimenomaan näihin kaikkein köyhimpiä alueille, joille Eurooppa on nimenomaan se lisäarvo. Joten jos me ajattelemme tällaisia uusia asioita, niin mitä komissio sitten oikeastaan ajattelee, jos me katselemme, mitä tapahtui kymmenen vuotta sitten, äh, kun sanottiin, että tehottomuuden ja ongelmien vuoksi ja nämä säännöt, jotka täällä mainittiin, niin ehkäpä meidän pitäisikin sitten rahoittaa 100 prosenttia näistä projekteista niin, että meillä olisi tehokasta ja hyvää rahoitusta ja sitä kautta me voisimme sitten vähentää näitä byrokratiaongelmia, koska me tiedämme, että näitä varoja ei ole käytetty edes täysin. Sitten vielä kysymys näistä kuudesta optiosta, jotka komissio esittelee. Komissio sanoo, että nämä kuusi optiota liittyvät niin kutsuttuun älykkääseen ja joustavaan tapaan kerätä varoja tulevaisuudessa. Jos katsotaan tässä, että, että puhutaan tällaisesta EUn arvonlisäverosta, niin ehkäpä se olisi näkyvämpi, se olisi myös äh, seurattavampi, mutta äh, ALV tulee iskemään kaikkein koviten äh, köyhimpiin, enkä minä usko, että kukaan tulee tukemaan ja pitämään tällaisesta verosta. Ja olen myös hyvin pettynyt, kuten espanjalainen kollegani, siihen, että komissio on oikeastaan perunut koko tämän transaktioveroajatuksen. Ja kuitenkin tässä sanotaan hyvin selkeästi, että finanssisektoria ei ole verotettu tarpeeksi, se ei maksa arvonlisäveroja, ja että selvä, transaktiovero voidaan hyväksyä, jos se tapahtuu myös globaalilla tasolla, mutta niitä on olemassa jo kuitenkin. Katsokaa, mitä esimerkiksi Isossa Britanniassa tapahtuu. Siellä on leimaveroa ja niin edelleen. Eikä tämä ole vääristänyt markkinoita, eikä se ole vahingoittanut rahoituslaitoksia, joten minusta komission pitäisi toimia hieman innovatiivisemmin eikä vain hylätä tällaisia. Ja neuvosto, komission pitäisi vastata siihen, mitä parlamentti sanoi. Me äänestimme tästä transaktioverosta ja pyysimme tästä äh, selvitystä ja pyysimme, että komissio hoitaa homman eikä vain hylkää sitä, mutta jos komissio ei tykkää sitä asiasta, niin he ovat vain hylänneet sen. Joten tässäkin pitäisi tehdä enemmän. Mitä tulee sitten euroobligaatioihin, ne ovat ihan hyvä ajatus, mutta meidän pitää miettiä, millä tavalla ne toimivat. Ne ovat hyvä väline tällaisiin investointi ähm, sysäyksiin ja tätä kautta voitaisiin ehkäpä tukea hieman näitä rakenteita EU:ssa. Siinä ehkäpä nyt tämä euroobligaatio olisi hyvä. Mutta meidän täytyy miettiä, mitä optioita ja lisävaihtoehtoja tähän tulee. Ja sitten yksi perustavalla oleva kysymys, jonka olisin halunnut ottaa komission jäsenelle esiin. Toki meillä on jäsenvaltioita, jotka tukevat monia näitä uusia toimia. Ne äänestivät esimerkiksi ulkosuhdehallinnon puolesta ja muuta, mutta millä tavalla he aikovat sitten eh, hoitaa sellaisen budjetin, joka voi hoitaa nämä kaikki asiat. Toki me yritämme tässä leikata eh, byrokratiaa ja niin edelleen, mutta ei meillä kuitenkaan ole budjetissa äh, rahaa näihin uusiin toimiin. Minusta on tekopyhä, että jäsenvaltiot sanovat, että me haluamme näitä äh, uusia toimia, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi viime viikolla eräskin ministeri sanoi, että emme halua ainoastaan jäädyttää budjettia, vaan haluamme leikata budjettia. Millä tavalla sitten kaikki nämä uudet asiat voidaan hoitaa? Joten ehkäpä komissio voisi vaatia neuvostolta hieman rehellisyyttä ja katsoa, millä tavalla voidaan hoitaa nämä työt ja äh, kaikki nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Ja, vielen Dank. Also zum letzten kann man einfach... Niin, tähän viimeisimpään voidaan sanoa, että komissio äh, on jo lähettänyt meille tämän oikaisukirjelmän. Ja siinä he vaativat johtuen tästä muuttuneesta työrakenteesta enemmän rahaa. Komissio siis tekee sen jo. Mutta se, minkä Alin tässä nyt oikeastaan kaikkein eniten viittasi, oli se, että onko eurooppalaisista sovituista politiikoista, kyetäänkö ne toimeenpanemaan jäsenvaltioissa. Ja Raimer Bögekin puhui tästä. Koko tämä, kaikki täytyy kattaa. Ja, ja tämä koskee kaikkia pääosastoja. Ja tässä pitää olla hyvä lähestymistapa. Mutta meidän täytyy miettiä kaikkia asioita kokonaisuutena. Jos me ajattelemme Eurooppaa, niin emme me voi ottaa vain tätä meidän tasoamme, jossa me päätämme, jossa me teemme työtä, vaan meidän täytyy myös ajatella yhdessä ja toimia yhdessä kansallisvaltioiden kanssa, ja sen me tiedämme. Lissabonin strategia ei kaatunut sen vuoksi, että meillä ei olisi ollut hyviä ideoita, vaan se johtui siitä, että jäsenvaltiossa ei toimittu oikealla tavalla, ei toime pantu näitä ajatuksia ja toimittiin jopa päinvastaisesti. Ja sen vuoksi me tulemme myös EU 2020-strategiassa tekemään kaatumaan, jos me emme saa kansallisvaltioita laittamaan lihaa luiden päälle. Tästä on sovittu Euroopan tasolla, myös ministereiden kesken, mutta heti kun he ovat lähteneet kotimaihinsa, niin he unohtavat kaiken. Ja näin tämä koskee myös alue- ja rakennepolitiikkaa. Tämä on todellakin hankala, hankaluus. En tiedä, miten tästä päästään eteenpäin tai eroin. Ehkäpä meidän pitäisi olla innovatiivisempia tulevaisuudessa. Mutta kuten sanottua, meidän täytyy ajatella kokonaisuuden kannalta asioita, mutta meidän täytyy muistaa myös jäsenvaltiot. Ei enempää puhujapyytöjä, joten herra Lehner, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. Um, just... Kiitoksia. Haluan vain vakuuttaa jäsenille sen, että me me otamme huomioon kaikki kysymykset ja kommentit ja välitetään ne sitten komissiolle, kollegiolle, komissaarille. Ehkäpä voisin tarjota tähän väliin pari selvennystä, jotka saattavat auttaa teitä. Ensinnäkin minä huomasin, että mitä tulee uusiin omiin varoihin ja vaihtoehtolistaan listaan siellä on ilmaisu, joka on johtanut väärinkäsityksiin, koska täällä luettelossa on rahoitussektorin verotus ja on aivan selvää, että tämä, selvää, että tämä on otsake, joka yhdistää erilaisia ajatuksia. Yksi niistä on transaktiovero ja toinen niistä on transaktiotointen vero. Olisi siis väärinkäsitys käsittää, että transaktiovero on poissa tästä listalta. Se on vain laitettu tänne kokonaisotsikon alle, eli rahoitussektorin verot. Eli tulevina kuukausina me katsomme myös tätä varainsiirtotransaktioveroa mm, ja käydä paremmin vielä läpi sen vaikutuksia. Eli tässä saattaa olla väärinkäsitys. Ihan vain työjärjestyskysymys. Tiedän, mitä komissio sanoi tästä asiasta. Se ei sanonut, että sillä olisi transaktiovero kyseessä, vaan kyseessä on vain tällainen globaali transaktiomaksu. Eli meidän täytyy työssä tätä EU-tasolla, ja näinhän ei tehdä tällä hetkellä näissä ehdotuksissa, jotka komissiolta ovat tulleet. I also have to underline. Minun täytyy painottaa myös sitä, että budjetin äh, tarkistus äh, ei tee tästä ehdotusta. Äh, se antaa tiettyjä vaihtoehtoja, joita analysoidaan sen jälkeen. Ja tämä transaktiovero on yksi vaihtoehto, jota edelleen tutkimme. Me emme tämän pidemmälle ole menneet tässä vaiheessa. Ja mielenkiinnolla eh, huomasin myös ehdotuksen, että pitäisi miettiä 100 prosentin rahoitusta. Anteeksi. Anteeksi, eh, reagoin vain siihen ehdotukseen, että meidän pitäisi tarkastella 100 prosentin rahoitusta EU-budjetista kohesiopolitiikassa, Tämä on mielenkiintoista, koska aikaisemmin olemme keskustelleet tehokkuudesta, valvonnasta ja tähän mennessä olemme keskustelleet yhteisrahoitusvälineestä, joka olisi hyödyllinen väline joka varmistaa sen, että komissio, unioni ja jäsenvaltiot tuovat yhteen asiantuntemustaan ja taloudellisia etuja. Me olemme nähneet yhteisrahoituksen myönteisenä tekijänä hyvässä varainhoidossa. Se osoittaa, että asioita voidaan katsoa eri näkökulmista. Ja sitten pari lisähuomiota, jotka liittyvät ensinnäkin ajoituksen Minun mielestäni täytäntöönpano-ongelmista keskustelu osoitti, että nyt on olennaista, että lainsäädäntövälineet hyväksytään varhain. Ja siitä syystä meidän aikataulumme on niin tärkeä. Me olemme nyt samassa rytmissä kuin olimme seitsemän vuotta sitten. Me näimme tämän rahoituskauden alussa, että täytäntöönpano ei ollut helppoa, koska me emme olleet ajoissa lainsäädäntöpäätöksissä. Eli meidän pitäisi noudattaa tiettyä aika, tiukkaa aikataulukuria ajatellen eh, kehystä ja näitä eh, yli 80 lainsäädäntövälinettä, jotka pitää seuraavan parin vuoden aikana hyväksyä. Eli eh, hyväksymisen aika on hyvin olennainen ajatellen täytäntöönpanoa, joka seuraa. Tämä saatiin opiksi tämän aamun keskusteluista. Ja vielä lopuksi pieni huomio meidän ei pitäisi katsoa ainoastaan rahoituskehystä, vaan myös varainhoitoasetusta. Rahoitus, varainhoitoasetuksesta käydään nyt keskustelua ja se määrittelee suurelta määrin säännöt ajatellen seuraavaa rahoituspakettia. Nämä päätökset heijastuvat jatkoonkin, eli tämä on hyvin varhainen vaihe, kun keskustellaan seuraavasta rahoituskehyksestä. Tämäkin pitää nähdä omassa kontekstissaan. Kiitoksia, että sain tehdä nämä huomiot. Kiitos. Kiitos. Niin, tähän täytyy vielä lisätä se, että koko tämä verotusjuttu ja kommunikaatio liittyvät toiseen komission jäseneen kuin tämä meidän. Ja toisekseen hän ei puhunut omista varoista, vaan hän kirjoitti kirjeen muistaakseni neuvostolle. Oliko sen sitten valtiovarainministereille vai mihin? Ja no, joka tapauksessa eh, siinä hän oli sitä mieltä, eh, että tämä eh, transaktiovero ei olisi oikea väline. Sitten Raimar Bögen. Ensinnäkin uskon, että omissa varoissa on kysymys siitä, että komissio, neuvosto ja parlamentti asettavat sen esityslistalle yhdessä. Ja jos minä sanon heti alusta, että tämä on ratkaisu, niin silloin jäsenvaltiot ja neuvoston kautta reagoivat negatiivisesti välittömästi ja sitä kautta blokeeravat mahdollisesti hyvän keskusteluprosessin, jonka kautta ei saada aikaan sitten enää mitään ratkaisuja ja tulee olemaan hyvin vaikea saada sitten keskusteluiden pohjalta hyvää ratkaisua. Toisekseen, toki lopputulos on tärkeämpi kuin aikataulu, mutta jos me katselemme nyt tässä aikatauluja, niin onko, tuleeko se sitten Tanskan puheenjohtajakauden aikana vai Kyproksen puheenjohtajakauden aikana, ja silloin me olemme vieläkin jo puoli vuotta tai vuoden edellä siitä, mitä viimeksi tapahtui. Joten parlamentti otetaan mukaan tähän rinnakkaiseen prosessiin ja toivon mukaan komissio saa enemmän aikaa kuin viimeksi. Ja ettei käy niin, että vain neuvosto päättää ja parlamentti sitten eh, jää leidille soittamaan. Joten komission pitäisi olla hieman rohkeampi omassa roolissaan ja pitää kiinni omista prioriteeteistaan paremmin kuin edellisellä neuvottelukierroksella. Te sanoitte ihan oikeutetusti, että suuri ongelma ei ollut siinä, että päätetään rahoitussuunnitelmasta, vaan eh, näihin eh, rinnakkaisiin suunnitelmiin, kuinka näihin monivuotisiin ohjelmiin, josta meidän täytyy vielä neuvotella. Mutta kysymys eh, on luonnollisesti myös se, että uskotteko te, että kaikki nämä 80 ohjelmaa, että ne täysin alusta asti uudelleen kehitellään vai huomioidaanko jatkuvuus niin, että nämä prosessi olisi nopeampi ja tavoitteellisemmin. Jos me lähdemme joka kerta keksimään uudet eh, instrumentit ja neuvottelemme ne vaikeasti lävitse, silloin meidän täytyy todellakin katsoa, että mikä toimii, mistä kannattaa pitää kiinni ja sitten sitä kautta ehkäpä nopeasti eh, sopia ja keskittyä niihin asioihin, jotka vaativat eh, uusia sopeutuksia, uusia haasteita varten. Niin. Tämä on varmasti meille kaikille järkevä tapa. Salvador. Kiitoksia puheenjohtaja. Ainoastaan yksi suositus komissiolle, eh, joka, eh, jonka esitän esittelijän nimissä. Nyt kun meillä on edessämme rahoitusnäkymät, niin kuin näin jo ne olemme sanoneet, että pitäisi noudatella 2020 strategian rakennetta. Kuitenkin tästä tiedonannosta komissiolta puuttuu ja keskustelusta puuttuu eh, viesti siitä, missä määrin 2020 strategia näkyy kansallisella tasolla ja miten sitä täytäntöön pannaan, jos ei ole olemassa mitään seurantaa. Ajattelen mm, Euroopan komissiota siitä, miten suunnitelmat toteutuvat kansallisella tasolla, niin on hyvin vaikeata saada aikaan se, että tavoitteet, jotka ovat myös seuraavan rahoituskehyksen tavoitteita, ne toteutuvat. Ja tässä talouden ohjausjärjestelmä on olennaisessa osassa, kun arvioidaan Euroopan komissiossa kansallisia budjetteja. Ehkäpä komission tiedonanto rahoitusnäkymistä. Sen pitäisi olla tarkempi siitä, miten pakollinen seuranta näissä kansallisissa suunnitelmissa on ja minkälaista menetelmää tässä voitaisiin käyttää, jotta jäsenvaltiot täyttävät nämä suunnitelmansa. Muussa tapauksessa on hyvin vaikeaa, että saada aikaan se, että 2020 strategia saa aikaan parempaa budjettitäytäntöönpanoa. Auch äh, Niinpä, mutta toivon mukaan komissio on sitten siinä mukana, koska kaikki tämä kuuluu yhteen. Ja jos me emme onnistu siinä, että strategia 2020 äh, otetaan jäsenvaltio jäsenvaltioissa käsittelyyn sen tarvitsemalla prioriteetilla, niin silloin kaikki, mitä me tähän strategiaan olemme panostaneet, on hukkaan heitettyä. Koska se vähän raha, mitä me sinne voimme laittaa, niin sillä me emme pitkälle pötki, emme ainakaan yksin. Joten eh, tämä pitää nähdä nimenomaan kokonaisuutena. Ende der Rednerliste. Selvä. Puhujalista on hoidettu. Ja sitä kautta kohdat kolme ja neljä on hoidettu. Me olemme tässä hyvinkin ö, tehokkaita olleet. Ja alkuperäinen kohta kolme. Tässä meidän täytyy puhua EU 2020-strategiasta ja meidän lähestymistavastamme. Me olemme jo keskustelleet. Esittelijä näyttää hieman epäilevältä. Salvador. Ajattelin, että haluaisit antaa vielä tietyn katsauksen sitä inputista, mitä tähän on saatu. Ei? Uh-huh. Minä, minä tiedän, että me saamme tämän työasiakirjan vasta kuulemisen jälkeen järkevällä tavalla, koska se on se viimeinen inputti, mitä tähän tulee. Ja valmist, suunnitellessani kokousta tälle päivälle minulle sanottiin, että, että sinä haluaisit vielä puhua sitä, mitä kollegat ovat tähän sanoneet. Jos sinä sanot, että ei, ei tarvitse ollenkaan, sitten ei tarvitse. Muuten puhu vaan. Niin puheenjohtaja, nyt kun meillä on budjettisovittelu, se menee päällekkäin tämän valiokunnan kanssa ja siinä syntyy interferenssiä. Itse asiassa meillä on avoin menettely, että otamme vastaan suuren valiokunnan jäseniltä heidän kannanottojaan 2020 strategiapaperin. Ja jos nyt saamme komissiolta budjettitarkistuksen ja näkemyksen siitä, miten tulevat rahoitusnäkymät linjautuvat 2020 strategian mukaisesti. Minä tiedän, että nyt ajatellen tämän päivästä keskustelua komissaarin kanssa, nyt vasta nämä kannanotot tulevat jäseniltä minulle ja toisaalta taas minun täytyy tähän asiakirjaani, työasiakirjaani yhdessä sihteeristön kanssa ottaa mukaan tämänpäiväisen keskustelun tulokset ja kannanotot, joita tuli valiokunnalta ja komissiolta. Niinpä tässä suhteessa minulla ei ole mitään lisättävää, koska tänään pääsimme eteenpäin tässä työasiakirjassa hyvin paljon. Ja mm, ja sitten komission kanssa keskusteluissa myös 2020 strategiasta ja tulevista rahoitusnäkymistä. Niinpä tässä vaiheessa emme tästä asiasta ole päässeet eteenpäin. Gibt's noch Wortmeldungen dazu? Hyvä. Onko tähän puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei, niin sitten me olemme päässeet kohtaan kuusi esityslistalla. Onko jotain muita asioita, mitä pitäisi ottaa esiin? Ei. No, sitten muistuttaisin teitä, että seuraava tapaaminen on 22. marraskuuta Strasbourgissa kello 19-21.30 maanantai. Selvä. Useat teistä näin ensi viikolla joka tapauksessa.